Uh, I am very sorry to tell you that you should stop kissing. Pahoittelen, mutta nyt pitäisi lopettaa. Committee meeting, welcome. Suuteleminen ja lähteä töihin. Tervetuloa tänne ITRE-valiokuntaan kaikille. Tervehdin teitä kaikkia suudelmin, paitsi en kaikkia herrasmiehiä. No aloitetaan. Toivon, että Lomat menivät mukavasti. Useimmat omassa maassaan varmasti eivät lähteneet mihinkään sieltä, eivätkä lentäneet. Nyt siirrytään esityslistaan. Esityslistan hyväksyminen ensin, jos ei ole kommentteja. Esityslista voidaan hyväksyä ilman muutoksia. En näe mitään kommentteja. Puheenjohtajan ilmoitukset. Anything to say? I said... Mm, jos minulla oli sanottavaa, niin se tulikin jo sanottua. Kohta kolme. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännöt. Tämä on tärkeä seikka, hyvät kollegat. Etren lausunto on juuri valiokunnan mietintöön robotiikkaa koskevista yksityisoikeuden säännöistä. Tässä on parlamentin kannat siitä, miten tätä nopeasti kasvavaa alaa pitäisi säädellä. Niin, että Eurooppa voi robotiikan alalla parantaa kilpailukykyään globaalisti. Monet robotiikkaan liittyvät asiat liittyvät ITRE-valiokunnan työsarkaan. Tämän tiedämme. Se on meidän aiheemme pitkälti, mutta yksityisoikeuden säännökset ovat tietenkin juuri valiokunnan toimivaltaa, mutta lähes kaikki muu on meidän toimivaltaamme ITRE-valiokunnassa, kuten teollisuuspolitiikka, avaruudessa robottien käyttö, digiasiat, viestintäkysymykset ja innovaatiopolitiikka. Digitalisaituminen, televiestintä. It's uh, very close to our hyvin lähellä edellistä valmistelijan mietintöä nyt. Edustaja Kallas on valmistelija. Kaija voisin lähteä ensin liikkeelle. Lomataan jälkeen ensimmäinen puheenvuoro on Kaija Kallaksen puheenvuoro. Robotiikka yksityisoikeuden säännökset. Sure on me, of course. And uh, it's good to be back. Uh... Kiitoksia. Eli robotiikka ja tekoäly. Tämän alan kasvu pitää ottaa huomioon, eikä pelkästään riskejä ja pelkoja, jotka tähän liittyvät. Eli hyvin paljon on puhuttu robotiikasta ja ihmiskunnan lopusta ja muista asioista, jotka ehkä luovat ihmisille pelkoja, mutta riittävästi ei ole puhuttu yhteistyöstä robottien ja ihmisten välillä. Eli lausunnossa olen korostanut sitä, että tutkimukset osoittavat, että robotti-ihmistiimit voisivat olla 85 prosenttia tuottavampia kuin kumpikaan omillaan. Ja tietysti on erilaisia tutkimuksia, mutta tämä on hyvin selkeä asia. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että teemme yhteistyötä robottien kanssa. Mutta me kuitenkaan korvaa toisiamme. Eli esteitä täytyy poistaa robotiikka-alan kasvulta, koska se on tärkeä talouden ala ja erityisesti nyt kun uudistetaan lainsäädäntöä ja mietitään suuntaviivoja, joissa otetaan kasvun edistäminen huomioon. Kasvua ei ole, jos ei ole digitaalisia infrastruktuureja. Autonomiset robotit ovat mahdollisia ainoastaan reaaliaikaisilla tietovirroilla. Eli täytyy muistaa myöskin tämä taajuuskeskustelu. Sitten datasta täytyy katsoa tätä datan saatavuutta. Tähän liittyy turvallisuus- ja yksityisyyskysymyksiä, mutta myöskin prosessien avoimuudet. Tekoäly ja koneiden oppiminen ovat asioita, jotka tekevät datasta entistä tärkeämpää ja täytyy varmistaa, ettei näitä tietoja käytetä väärin. Ja mietinnössä on aika kattava liite siitä, mitä haluttaisiin lainsäädäntöön. Ja siksi olen muistuttanut, että jäykät säännöt tukahduttavat innovaatiota. Meidän pitää jättää tilaa, jotta insinöörit ja muut voivat kehittää eettisiä sääntöjä ja pitää jättää tilaa myöskin yksityissektorille, jotta voidaan luoda innovatiivisia lisenssisääntöjä. Ja tämä on erityisen tärkeää, jos halutaan, että Eurooppa johtaa robotiikan ja tekoälyn alalla. Lausunnossa keskitytään teollisuusvaliokunnan toimialaan, jotta tämä otetaan sitten huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Eli kiitoksia ja sitten odottelen innolla yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta, Kaija. nyt siirrytään varjoesittelyiden puheenvuoroihin. EPPn nimissä Teboni. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia Kaija tästä alustuksesta, yhteistyöhalukkuudesta. Aloitimme työt jo ennen lomia. Pari kohtaa. Ensinnäkin kannattaa huomioida se, että robottiteknologian kehitys merkitsee, että ihmisten robotin väliset yhteydenotot lisääntyvät. Toiseksi koulutus, tutkimustyö, kehitys, kuten myöskin koulutustoimet ja oppiminen, koodaus ja robotiikka ovat tärkeä osa innovaatiotaloutta kolmanneksi. Euroopan täytyy vastata innovaatiopohjaisen yhteisön kasvun haasteisiin, jossa pk-yritykset ja globaalit yritykset voivat tehdä yhteistyötä tuottaen robotiteknologiaa globaalilla asteikolla. Avoin innovaatio ja vahva komponenttimarkkina-alue ovat tärkeitä strategisia tavoitteita. Neljänneksi pk-yritykset ja erityiset uusyritykset ovat erityisen tärkeässä asemassa ja ne muodostavat tärkeän osan robotiikasta, kun ne pyrkivät luomaan komponenttitarjousketjuja lisäten innovaatiota, avaten uusia markkina-alueita ja tarjoten kansalaisille ja kuluttajille tärkeitä palveluita ja tuotteita. Uudet yritykset, kuten myöskin PK-yritykset, ovat tärkeässä asemassa jo vuonna 2020 pk liittyvä väline on äärimmäisen tärkeä, kun lisätään julkisten, julkisen ja yksityisen puolen yhteistyötä. Uskon voimakkaasti myös, että keskipitkällä aikavälillä robotiteknologialla on paljon vähemmän kilpailukykyyn vaikuttavaa haitallista vaikutusta kuten esimerkiksi maataloudessa, terveydenhuollossa, turvallisuuskysymyksissä. Ja kuudenneksi uskon, että Robotit ovat mukana tarkassa kirurgisessa työssä yhä enemmän, niillä on mahdollisuuksia lisätä tehokasta toimintaa tällä puolella ja tarjota myös logistista tukea sairaaloissa. Eli avainasemassa on se, millä tavalla me pureudumme niihin tietovirtoihin, jotka kulkevat robottejen, työntekijöiden, eli tässä tapauksessa kirurgien tai lääkäreiden välillä. Ää... Kiitos oikein paljon. Edustaja Martina Werner, SED-ryhmän nimissä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Ja siis kiitokset edustaja Kallas Tämä luonnos on ytimekäs ja suureksi avuksi, kun nyt on hyvin paljon epäselvyyttä siitä, mihin suuntaan robotiikka kehittyy ja miten voimakkaasti se muuttaa työelämää tietojen keräämisestä fyysisempään työhön. Teollisuuden digitalisoitumiseen tämä ala liittyy. Siksi tarvitaan nopeaa digitaalista infrastruktuuria ja tietenkin on ajateltava vaikutuksia työllisyyteen – sen mukaan, mitä tutkimusta katsotaan. Voi olla, että menetetään työpaikkoja tai saadaan niitä lisää. Katsontakannasta riippuen. Mutta robotiikan työllisyysvaikutukset jäävät mielestäni liian vähälle tässä lausunnossa. Kyberturvallisuuskysymystä pitäisi pohtia vähän enemmän, koska kaikki teknologiset harppaukset eteenpäin haastavat kovasti PK-yrityksiä siinä, miten – tietoja voidaan suojella. Teollisia tekijän oikeuksia myös. Tässä pitäisi ajatella, minkälaista tukea voitaisiin antaa EUn tasolta. Vielä kansainvälinen ulottuvuus ja mielestäni vähän puuttumaan. Saksassahan kukaan kiinalaisten osto on johtanut hyvin tunteenomaiseen keskusteleen. Kolmannet maat, kuten Kiina – ovat tunnustaneet tämän alan strategisen arvon. Siksi toistaisin tässä vielä kehotukseni komission suuntaan. Nyt tarvittaisiin teollisuusstrategia, joka ottaisi huomioon myös tärkeät alat robotiikan valossa. Miten voidaan huolehtia siitä, että tuotanto ja työpaikat jäävät vielä EU-hun? Tarkistukseni keskittyvät näihin seikkoihin, jotka otin nyt esiin. Mielelläni teen yhteistyötä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Minä Klisseli Kiotis, koeryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Stop, Proedre. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Kallasia hänen tekemästään työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Robotiikkaan liittyy paljon erilaisia mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mutta meidän ryhmällemme on selvää, että kaikki ei tule sujumaan ongelmitta. Meidän täytyy kantaa vastuumme yhteiskuntaa kohtaan, mitä tulee ihmisten elintason ylläpitoon ja vaurauteen. Ja on mahdollista, että robotiikka luo uusia laadukkaita työpaikkoja. Tällä tavalla voidaan myöskin sitten parantaa ihmisten taitoja ja tietoja, mutta meidän on varmistettava, että pystymme ennakoimaan puutteita, joita jo nyt nähdään reaalitaloudessa, erityisesti Etelä-Euroopassa. Viime aikoinahan siellä on nähty, että teollisuus on vähentynyt ja innovaatio robotiikan alalla voisi olla yksi tapa puuttua tähän ja palauttaa teollisuutta Etelä-Eurooppaan. Meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota pienten ja keskikokoisten yritysten erityistarpeisiin, koska vaarana on aina, että niillä ei riittävästi ole resursseja toimia tässä uudessa ympäristössä. Eli suuria ongelmia on, joita täytyy pyrkiä välttämään. On mahdollista, että työpaikkoja häviää tätä kautta. Ja tärkeä asia on myös se, että tiedot ovat luottamuksellisia, mutta uskon, että robotiikka voi olla mahdollisuus haasteen lisäksi. Ja kaikki, mikä menee tähän suuntaan, saa meiltä tukea. Ja olemme laatineet useita tarkistuksia. Kiitos. Kiitos kollega. FDD nimissä. Daria Tamburano. <clears throat> Eh, grazie. Noi sosteniamo l'opinione della Kiitoksia. E anche come ITRE dovremmo sottolineare come... Niin ITREssä meidän täytyy todetaan, kuinka tärkeää olisi saada eurooppalainen virasto, joka vastaa robotiikasta. Se olisi tärkeää Euroopan taloudelle ja teollisuudelle. Ja oikeudelliset säännöt robotiikan alalla pitää saada yhdenmukaiseksi digitaalisen markkinan strategian kanssa. Eli mitä tulee yksityisyyteen, tietojen hallinnointiin ja yhteenliittymien lisääntymiseen. No, kun katsomme näitä lausuntoja, niin me katsomme tärkeäksi sen, että robotit, koska sitten totta kai tätä kautta saattaa tulla työpaikkoja, mutta on myöskin paljon työpaikkoja, jotka saattavat hävitä tätä kautta. Eli meidän täytyy nyt puhua näistä asioista kansalaisten kanssa rehellisesti. Ja tällä tavalla voisimme luoda tällaisen verkoston kansalaisista, jota kautta voidaan tukea niitä luokkia, jotka saattavat sitten menettää työpaikkansa robotiikan takia. Ja tähän me sitoudumme sekä teollisuus, teollisuusvaliokunnassa kuin oikeudellisen asioiden valiokunnassa. Kiitos paljon kollega. Edustaja Kappel. Yhden. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kollega Aleksen kanssa samaa mieltä siitä, että juuri valiokunnan mietintö ei saisi olla liian monimutkainen, koska jos on liikaa monimutkaisuutta, niin estetään edistys. Pitäisi ajatella asiantuntijoiden kantoja ottaa huomioon tekninen edistys aina kun jotain pitää säädellä. Innovatiiviset ratkaisut ansaitsevat mahdollisuuden, niitä ei saa estellä. Tässä ei saa sopimusoikeuteen myöskään puuttua. Henkilökohtaisesti suhtaudun Jurin mietinnössä kriittisesti siihen, että robotit saisivat sähköisen henkilön aseman ja saataisiin tällainen eurooppalainen robottirekisteri. Lisäksi sosiaaliturvamaksuista on puhuttu. Suhtaudun kovin kriittisesti näihin ehdotuksiin. Yleisesti ottaen olen kuitenkin iloinen siitä, että tällainen ehdotus on nyt olemassa. Siksi ITRE-valiokunnan lausunto robotiikasta on niin tärkeä, koska Eurooppa edelleen on markkinajohtaja tällä saralla. Markkinaosuus 25 prosenttia ja tämä maailmanmarkkinaosuus on saatava pysymään ennallaan tai sitä pitäisi päästä kasvattamaan, kuten puhuttiin jo uudelleen teollistamisesta. Se, että kiinalainen yritys osti saksalaisen robotiikkayrityksen, oli uutisissa monet kuukaudet. Kyse on maailmanmarkkinaosuuksista. Japanilainen johtaja markkinoilla Fanuko on antanut ymmärtää, että viimeksi tulevan viiden vuoden aikana halutaan kauppa kaksinkertaista Euroopassa – 1,1 miljoonaa teollisuusrobottia on saatu viimeisten vuosien aikana. Saksa on markkinajohtaja Euroopassa lisää Kiinassa ja Japanissa. On nähtävä siis, miten tärkeä robotiikka on uudelleen teollistamisessa Euroopassa. Robotiikka on myös hyvin tärkeää siksi, että tarvitaan tällaista yhteistyötä koneen ja ihmisten välillä – Näin voidaan parantaa työoloja, myös työpaikkojen laatua, jos ajatellaan vaikka sitä, miten autoteollisuudessa on toimittu tähän mennessä, mitä työtä ihminen on joutunut tekemään tässä. Roboteista on paljon apua, siinä mielessä pidän tärkeänä tätä itse lausuntoa. Kiitos paljon. Nyt annan mahdollisuuden muille puhujille käyttää puheenvuoron. Edustaja Soposel. Hyvä puheenjohtaja, vain muutama kommentti mietinnöstä, joka liittyy tähän omaan mietintöni, joka koski pilvipalveluita. Haluaisin ottaa esille sen merkityksen, joka robotiikalla on tänä päivänä ne toimivat huomattavasti helpompien periaatteiden pohjalta, koska ohjelmointi tapahtuu pilvessä ja hyvin usein myös ohjelmisto on siellä mikä yksinkertaista itse robotteja kovasti ja toisaalta mahdollistaa myös sen, että voidaan monipuolistaa niiden tehtäviä ja helpottaa niiden ohjelmointia. Tästä huolimatta teollisuudella on suuri ongelma, koska joka koskee tietojen salauksen luottamuksellisuutta. Muussa tapauksessa ulko, ulkolaiset kilpailijat voivat tietää koko ohjelmointi taustan. Eli kysymys on siitä, millä tavalla näitä tietoja säilytetään suhteessa tietysti siihen, mitä nimittäin avoimeksi tiedoksi. Toiseksi Saksan merkitys tällä alalla se lisäarvo, joka robotiikan valmistaminen tuo, Google, Amazon ja muut investoivat useita kymmeniä miljardeja tälle alalle. Ja kiinalaiset ovat asettaneet sen prioriteetiksi. Jos tietotaitomme tällä alalla häviää, meiltä häviää myös kilpailukyky ja tuleva kasvumme. Kun taas toisin ajateltuna tämä robotiikka kykenee olemaan meille todellinen mahdollisuus. Muussa tapauksessa, jos me emme tässä onnistu, me menetämme todella paljon. Esimerkkinä Ranska. Ranska ei ole Saksan tasolla teollisuusmaana, varsinkin siitä syystä, että robotiikkapuolella se ei olla ollaan Saksan tasolla. Saksa on ikään kuin kaksi kertaa niin hyvä. Siitä huolimatta Ranskakaan ei ole huono. Meidän täytyy kaiken, tehdä kaikkemme, jotta tietotaito tällä alalla säilyisi Euroopassa suhteessa ulkomaalaisiin kilpailijoihin, jotka ovat investoineet tähän miljardeja, miljardeja, joita meillä tähän päivään mennessä ei ole kyllä tällä alalla nähty. Kiitos paljon. kysymykset tai kommentit, jotka esitetään keskustelun aikana, saavat vastauksen kirjallisesti Euroopan komission puolelta, koska meillä ei ole komission edustajaa täällä paikalla tämän alan asiantuntija, mutta komissio mielellään vastaa kirjallisesti kysymyksiin. Keskustelun lopuksi Valmistelija saa puheenvuoron. Thank you colleagues. Kiitoksia kollegat näistä kommenteista. No yksi asia, jota haluaisin korostaa, on se, että monet teistä puhuivat työhön liittyvistä kysymyksistä, ja sehän on tietysti tärkeä seikka, kun ajatellaan robotiikkaa, mutta työllisyysvaliokunta on tekemässä mietintöä tai lausuntoa tästä, ja kun tästä puhutaan, niin tietysti olen lukenut hyvin paljon näistä asioista, ja tämä on paljon laajempi kysymys. Eli mikä tämä tilanne on työmarkkinoilla kaiken kaikkiaan. Puhutaan siitä, että työpaikkoja pitäisi säilyttää, mutta tutkimukset osoittavat, että 50 prosenttia lapsista, jotka ovat jo syntyneet, eivät tee työtä työpaikoissa, jotka tällä hetkellä ovat olemassa. Eli me emme tiedä, mitä töitä silloin tulee olemaan silloin on uusia työpaikkoja. Ja siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä ihmisten ja robottien välillä. Se luo uusia työpaikkoja, joista vielä tällä hetkellä ei tiedetä. Eli jos vain yritämme pitää kiinni sitä, mitä meillä tällä hetkellä on, niin se ei ehkä ole kaikkein viisainta. Mutta ymmärrän kyllä, että työllisyysvaliokunta käsittelee tätä seikkaperäisesti, eikä se sitten kuulu teollisuusvaliokunnan toimivaltuuksiin puhua näistä työsuhteista. Me olemme keskittyneet enemmänkin teollisuuskysymyksiin. Sitten verkkoturvallisuus tietysti on tärkeä asia, kun ajatellaan tekoälyä, koneoppimista ja kaikkea, mikä tähän liittyy. Ja sitten virastosta. Tätähän ehdotettiin Jurin mietinnössä, mutta en nyt ole ihan varma, että uudesta virastosta olisi mitään hyötyä. Ehkä nyt jo on organisaatioita, jotka pystyisivät hoitamaan näitä kysymyksiä, joita täytyy hoitaa. No niin, sitten odottelen teiltä tarkistuksia ja yhteistyön jatkoa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon teille esittelijä. Haluaisin lisätä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 8. päivä syyskuuta kello 12, puolelta päivän siis. Kolme päivän kuluttua. Nitra. Äänestys valiokunnassa 10. marraskuuta, vastuuvaliokunnassa juuri valiokunnassa 29. päivä marraskuuta. Meidän pitäisi olla valmiita, jos haluamme vaikuttaa äänestykseen juuri valiokunnassa. 10. marraskuuta, 10. marraskuuta on siis tarpeen äänestää meidän täällä valiokunnassa. Kiitos oikein paljon. Seuraava kohta on kohta neljä. Olemme aikataulussa kohti Euroopan unionin alueiden talouksien lähentymistä. Tulosten esittely. ITRE-valiokunta on pyytänyt, ehdottanut tällaista pilottihanketta talousarviossa 2015. Nyt saamme esittelyn tuloksista. ITRE ehdotti vuoden 2015 budjettiin kahdeksaa hanketta. Tämä on yksi niistä. Tervetuloa. Haluaisin sanoa muutaman sanan ja muistuttaa teitä, hyvät kollegat, siitä, että haluaisimme tänään katsoa tarkemmin yhtä pilottihanketta, kuten sanoin. TREK kohti Euroopan unionin alueiden talouksien lähentymistä. TREK lyhyesti siis. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentilla oli mahdollisuus esittää pilottihankkeita vuosittain. Pilottihankkeita, joihin saadaan rahoitusta vuosi tästä budjetista. Tämä on meille mahtava mahdollisuus. Meidän alustuksemme on tärkeä itselle, koska esitys osoittaa, miten pilottihanke kehittyy siitä, että se on, eh-, sitä on ehdotettu, äänestetty siitä sitten itse ja sitten nähdään, miten syntyy varsinainen hanke ja miten sitten saadaan tämä apurahaa maksettua niille, jotka kehittelevät tätä hanketta. Mikä tässä on tavoitteena? Tavoitteena on saada yhteistyötä vahvistettua teollisuusklustereiden ja teknologiakeskusten välillä eri EU-alueilla. Lisäksi tukea yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista rajat ylittävästi ja alat alojen rajat ylittävästi, erityisesti ajatellen pk-yrityksiä enemmän ja vähemmän taloudellisesti edistyneillä alueilla. Taloudellisesta lähentymisestä EUn tasolla on siis kyse. Tämä on yleisemmin ottaen tuo aihe. Tätä pilottihanketta hallinnoi kaksi yritystä. Molempien yritysten edustajat ovat täällä tänään läsnä. Haluaisin antaa teille puheenvuoron lähes heti. Herra Jan Guas Korominas. Rekat-yrityksen nimissä teknologiakeskus Kataloniasta, Espanjasta. julkisten ohjelmien, alueisten ohjelmien johtaja Barcelonassa. Rekat tarjoaa konsultointi, bisnesapua kehityksen tutkimuksen alalla. Tärkeää ala, monialaisuus ja monikansallisuus. Tämä on tärkeää. Kyse on siis tutkijoiden tiimistä. Ja tiimi tekee työtä 160 hankkeen parissa tällä hetkellä. Suuri luku, vaikuttava luku. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. I will, I will the microphone. Thank you. Well, thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti mahdollisuudesta saada tulla tänne selvittämään pilottihankkeemme tämänhetkistä tilaa. Hei, hyvää iltapäivää. explain is uh, some words about. Eli haluaisin selventää muutamalla sanalla tätä meidän pilottihanketta ja sitten tois, edustaja Gottschild eh, kertoo tästä toista pilottihankkeesta. Eli kun näimme kutsun esittää ehdotuksia, päätimme valmistaa tämän. Erika on sen nimi. Se koskee hyviä käytäntöitä valmistamisessa. Kysymys on siitä, että otetaan käyttöön tehokkaita ja kestäviä valmistusteknologioita tapana nykyaikaista perinteisiä teollisuusyrityksiä Euroopassa. Tausta on se, että on pohjattu kahteen pilariin Tässä on tarkoitus käyttää tätä välineenä erityisesti Euroopan ja varsinkin alueiden teollisen kasvun moottorina ja toiseksi sitä hyödynnetään yleisemminkin. Meillä on neljä eri aluetta, joissa sitä on täyttöön Kataloniassa, Lombardian alueella, Nord-Padikaleissa, Ranskassa. Ja metodologiana meillä on ollut se, että olemme pyrkineet ottaa käyttöön alueiden välisen yhteisen toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän äh, investointisuunnitelman. Ja kaksi päälöydöstä ovat ne, että meidän täytyy ensinnäkin pyrkiä määrittelemään alueiden kumppanuus, teknologiakeskusten ja klustereiden välinen kumppanuus. Haluan myös painottaa sitä, että tässä ei suinkaan puhuta tutkimustyöstä, vaan siitä, millä tavalla voidaan tehdä rahaa uudella teknologialla, olemassa olevalla sellaisella. Ja lopuksi millä tavalla määritellään kaikki tämä, jotta voidaan panna sitä olemalla olevilla alueilla. Nyt meillä on tällainen luettelo tukiinfrastruktuurin kehittäminen, jossa kyseessä ovat tutkimuslaboratoriot, oppimislaitokset ja pilottihankkeet. Toisessa kohdassa on kysymys palvelumalli, joka tukee innovointia teollisuusalalla. Kolmanneksi se, että käytetään samaa työkalua, samaa mallia vertailuun, joka on yhteinen kaikille alueille. Ja teknologiaa käytetään kaikilla näillä alueilla. Ja lisäksi kehitellään uusia rahoitusmalleja, varsinkin niin, että ne keskittyvät tällaisiin pk-yrityksiin, jotka toimivat valmistusalalla ja lopuksi, että meillä on nämä erityinen viestintäsuunnitelma. Tämä on tämänhetkinen tilanne. Tämän vuoden loppuun mennessä ohjelma viedään loppuun. Ja olemme oppineet alusta lähtien sen, että eri alueilla on erilaisia teollisia klustereita, kun taas teknologiakeskukset muistuttavat toinen toisiaan. Viestintää näiden välillä voitaisiin parantaa huomattavasti. Kolmanneksi erityisohjelmat Euroopan unionin tasolla, joiden avulla on tarkoitus stimuloida pk-yritysten klustereiden toimintaa yhdessä teknologiakeskusten kanssa. Ne ovat tarpeen, jotta voidaan todellakin viedä eteenpäin tämän strategian täytäntöönpanoa. Suosittelemme myös, ja olemme saaneet nähdä, että että esimerkiksi alueelliset kehitysvirastot ja muut yhdistykset ovat myönteisesti olleet mukana tässä toiminnassa. Teknologiakeskukset pyrkivät välittämään samankaltaisia palveluita kaikille yrityksille, eikä tässä mitään erityistä ohjelmaa ole nimenomaan pk-yrityksille, vaan tätä täytyy nimenomaan analysoida analysoida ja tulevaisuudessa tarkastella. Ja viimeisenä vaneen vähäisempänä alueelliset rahoitusmekanismit, joiden avulla tuetaan PK-yrityksiä. Ne eivät tällä hetkellä ole PK-yritysten odotusten mukaisia, eivätkä ole mukana myöskään alueiden välisessä yhteistyössä. Meillä on kuitenkin suunnitelmia tämän parantamiseksi. Nämä olivat jotenkin niistä päätelmistä, joita nyt on saatavilla. Olemme nyt toiminnan puolivälissä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sellainen osoitukset. Mutta myös, että onnistutte lukemaan niin pientä pränttiä noin kaukaa. Loistavaa. Daniel Gottschalt. Daniel Gottschalt. Insel Bavariasta. Herra Gottschalt johtaa tuen saajaa Obenburgissa, Bayerissa, Saksassa. Inside Bavaria on aloite, Ne liittyy kemian klusteri Bayerin kemian teollisuudesta. Tämä verkosto puuttuu kemian teollisuuden tarpeisiin ja muihin teollisuuden aloihin ja tekee yhteistyötä alue- ja paikallisten kehitysyksikköjen kanssa kaikkialla maailmassa. Oikein mielenkiintoista, olkaa hyvä. Puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, kiitoksia. Hankkeessamme meillä on kolme hyvin erilaista aluetta Euroopasta – Bayerista, Alankomaista. Ja löydämmekö sitten yhteisen kasvustrategian, kun ajatellaan uusia materiaaleja. Jos pystymme, niin silloin voidaan sopeuttaa tämä sama strategia muillekin alueille, koska meillä on samoja haasteita globalisoituneessa maailmassa. Meillä on paljon suuria hankkeita esimerkiksi Kiinassa, itse olin Pohjois-Suomessa pari viikkoa sitten ja sanoin vaimolleni, että odotan sitä kovasti, koska siellä ei ole mitään kiinalaisia megahankkeita. Ja lentokentällä sain heti kuulla, että odotamme täällä nyt kiinalaista valtuuskuntaa, joka tulee sijoittamaan miljardin tänne. Meillähän alueellista äly erikoistumista, mutta me emme pysty kuitenkaan vaikuttamaan pelisääntöihin. Kun yhdistetään muutama alueen strategiat yhteen, niin silloin pystymme toimimaan tehokkaammin ja sitten analysoimme näiden kolmen alueen arvoketjuja ja erityisesti keskittyimme alueiden välisiin hankkeisiin. Esimerkiksi voiko Bayeri olla esimerkiksi alue, jolla kemikaaleja voidaan käyttää teollisuudessa ja olisiko Tirolin alue sitten myöskin tähän sopiva. Ja sitten tätä voidaan sen jälkeen viedä Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja muualle. Puhtaan teknologian sovellukset esimerkiksi elintarvikealalla ja tehokkaammissa tuotantoprosesseissa, niin meidän täytyy katsoa, onko jollain alueella riittävästi teknologiaa, onko raaka-aineita, onko tuotantokapasiteettia, onko pääsyä markkinoille – jos kaikki on kunnossa, niin se on hienoa. Sitten voidaan tehdä näitä verkostoja ja edistää markkinointia, mutta jos näitä ei ole, niin sitten voidaan unohtaa kaikki tämä. Mutta jos yksi näistä puuttuu, niin sitten tarvitaan investointeja esimerkiksi kolmiulotteinen tulostaminen biotuotteiden osalta. Eli jos haluaa vaikka keino lonkan, niin Bayerissa on tällaisia tulostimisia, jotka voivat käyttää biopohjaisia materiaaleja. Eli silloin voidaan investoida tällaiseen. Ja meillä on 15 tällaista avaininvestointia havaittu muutamassa kuukaudessa. Eli me katsoimme näitä investointeja ja teimme niistä sitten investointisuunnitelman. Nyt tarvitaan rahoitusta emme mihin hyvänsä, vaan nimenomaan tämän tyyppisiin investointeihin, joiden avulla voimme aktivoida näitä eli alueiden yhteisiä arvoketjuja. Eli millaisia hankkeita voimme tarjota vaikka Yhdysvalloille tai Kiinalle, EUlle? Mistä löytyvät asiakkaat? Millä tavalla voidaan nähdä tämä uuden tyyppinen arvoketju? Kaikki tämä löytyy sitten internetistä, nämä julkistetaan ja silloin niihin voidaan tehdä muitakin hankeehdotuksia. Tämä on kuin suuri koneisto, eli on joku ajatus joltain ajatelta, se laitetaan koneeseen ja sitten kone tekee siitä investointiehdotuksen. Ja toivottavasti tätä kautta saamme sitten houkuteltua uusia investointeja kolmansista maista, mutta myöskin Euroopan unionista. Tätä puhutaan arvoketjun nopeuttajaksi, eikä tämä koske vain uusia materiaaleja, vaan kaikkia tämän alue, alan materiaaleja. Ja meidän pitäisi nyt ottaa tämä kone ja yhdistää siihen rahoitusta ja kiinteistöalan toimijoita. Ja pitäisi aikaisemmin on huomattu, että on huono investointikohteita, kaustoskeskus tai asuntoalue. Mutta jos meillä on tällaisia verkostoja, niin silloin pystymme toimimaan tehokkaammin alueellamme. Ja sitten se johtaa tähän, mikä tässä kuvassa näkyy. Eli 10 miljardin investointi Kiinassa, kestävä kaupungistumishanke. Ja meillä voi olla tällaisia hankkeita kiinalaisilla rahoilla Euroopassa, eli voimme luoda investointifoorumin tälle, ja toivottavasti tästä tulee sitten hyvä väline komissiolle, mutta erityisesti myöskin tälle valiokunnalle. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Loistava ajoitus. Nyt kuuntelisimme Euroopan parlamentin kollegaa edustaja Mara Kallia, joka oli yksi aloitteen tekijä tämän pilottihankkeen yhteydessä. Taisi itse asiassa ihan yksin tehdä tämän aloitteen itse valiokunnassa käsittääkseni. Kollega, halusitte näyttää yhden kuvan, eikö niin? Näemme sen varmasti. Teillä on puheenvuoro. Olkaa Kiitos puheenjohtaja. en ole ihan varma, pystyvätkö kaikki näkemään ja ymmärtämään tuon kuvan, joka nyt näytöllä on. Se on hyvin yksinkertainen ja voin tietenkin antaa sen kaikille kiinnostuneille. Se osoittaa, mikä yhteys on työvoimakustannusten ja tuottavuuden välillä per tunti. Euroopan unionin jäsenvaltiot vuosi 2015 että nähdään tuo yhteys ja ymmärretään, mitä tämä kuva meille osoittaa. Primero, gracias a la comisión. Kiitokset komissiolle, Skatinaatille. He ovat edistäneet tätä pilottihanketta ja kiitoksia näille kahdelle henkilölle jotka edustavat Inside Bavariaa, jonkun asia Eurekatista, Kataloniasta. Ei ole sattuma, että nämä kaksi aluetta ja klusteria ovat nyt tehneet tämän aloitteen. Ja voimme tietysti tukea tällaisia ehdotuksia. pilottihanke on osoittanut, että niissä on järkeä ainoastaan, jos näistä voidaan sopia yhdessä ja jos saadaan aikaan systemaattinen linja, jota sovelletaan aina. Ja erityisesti linja, joka on yhteinen alueille, jotka ovat hyvin kehittyneitä teknologian kärjessä jollain alalla. Ja sitten Mukana on myöskin alueita, jotka pystyvät ottamaan vastaan teknologian siirtoja ja parantamaan tuotantoaan. Euroopalle ratkaisu ei ole se, että annetaan palkkoja ja tehdään rakenneuudistuksia, vaan meidän täytyy miettiä uudelleen koko teollisuusteknologiaa, joka tehostaa teknologian siirtoja eri alueiden välillä. Ja tällä tavalla voidaan panostaa jokaisen alueen erikoisosaamiseen. Meidän täytyy katsoa, millä aloilla on jo huomattavaa lisäarvoa Euroopassa. Tämä nyt on ydinkysymys ja uskon, että teollisuuspolitiikassa, joka nyt puuttuu meiltä, siitä on puhuttu vuosikausia, koska emme saamme sellaista kunnolla aikaan. Ja sitten täytyy miettiä myöskin tätä eurooppalaista paradoksia, eli ristiriitaa joka on hyvin korkean tason tutkimuksen välillä ja sitten toisaalta innovaatio teknologian alalla ei ole ollut kovin hääpöistä. Ja tämä menestys on meille nyt hyvä oppitunti komissiolle ja Euroopan parlamentille myöskin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, kollega. kysymykseni kuului, entä ulkopuolelle jääneet maat? Kymmenen jäsenvaltiota noin suurin piirtein taisi jäädä tuon ulkopuolelle. Olikohan tähän kysymykseen jotain vastausta? Well, uh, we've got a plot. Tässä on 18 tai 19 jäsenvaltiota tässä kuvassa ja mihin jäivät muut? Ovatko jossain muualla? No minusta tuntuu, että kaikki jäsenvaltiot olivat siinä. Ei 19, kyllä siinä taidettiin puhua 28 jäsenvaltion EUsta. Tämä on Eurostatin tietoa, joten ihan viralliset luvut, joita on käytetty tässä. Mutta sen pitäisi kyllä osoittaa varmasti jokaisen jäsenvaltion tilanne, eikö niin? Ihan totta. Different. Maybe different plot that I've got here, because I've got another one. Minulla on tässä toisenlainen, niin selvä. Kiitos oikein paljon. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, anteeksi. Voin lähettää tämän kaikille. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Pyytäisin komission puheenvuoroa nyt johtaja Tokarski Gruppa-osastolta. Pyytäisin teitä käyttämään nyt puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että pääosastomme sai mahdollisuuden kommentoida näitä hankkeita tänään. Ensin toteaisin, että olemme kovin kiitollisia ITRE-valiokunnalle siitä, että saatiin ensipäivästä alkaen tukea näille hankkeille. Arvon jäsen Maragall erityiskiitokset panoksestaan. Kuulitte näistä kahdesta toimivasta ohjelmasta, mutta kertoisin aiheesta vähän laajemmin. Haluaisin erityisesti osoittaa, että nämä pari hanketta ovat olleet hyvin tärkeitä klusterin lähestymistapamme kehittelemisessä. Näiden kahden hankkeen pohjalta on saatu liikkeelle uutta toimintaa, joka alkaa Kosmen puitteissa vuonna 2017, jotta voidaan tukea klusterikumppanuuksia – ja älykästä erikoistumista. Tuetaan pk-yrityksiä, klustereita. Strateginen klusteri kumppanuus älykkään erikoistumisen investointien osalta. Nämä kaksi hanketta olivat tärkeitä esimerkkejä ja nyt halutaan etsiä kumppaneita. Nämä, näitä hakemuksia voidaan aina lähettää kumppanuuteen liittyy teknologiakeskuksia, jotka tukevat pk-yrityksiä. Näin luodaan investointisuunnitelma, joka voisi perustua rahastojen budjettiin. Kosme varoin toivotaan, että voimme tukea 12 hanketta, jossa on 4-5 klusteria yleensä jäsenvaltioiden kesken – Hyvin tärkeä oppi on ollut se, että on välttämätöntä, että on yksi klusteri ainakin vähemmän kehittyneeltä alueelta tai siirtymäalueelta. Toivomme siis, että tällainen oppimisprosessi on mukana lähestymistavassa. Lisäksi samanaikaisesti pyritään saamaan alueelliset viranomaiset mukaan näihin hankkeisiin. Siksi on regiopääosaston kanssa luotu tällainen foorumi, teollisuuden modernisoinnin edistämiseksi. Näin saadaan asiantuntemusta, joka sopii juuri asiakkaalle. Ja tämän pitäisi tukea klusterikumppanuuksia Euroopassa. Haluaisin lopuksi sanoa, että me katsomme edelleen kahta pilottihanketta ja pyrimme katsomaan, mistä voitaisiin oppia lisää. Esimerkiksi keskustelemme kumppaneiden kanssa näissä hankkeissa siitä, miten voitaisiin antaa lisää hyötyä kolmansille ulkopuolelle jääneille klustereille. Esimerkiksi jos helpotetaan investointia yhdessä klusterissa infrastruktuuria, laboratorioita tai koneita tutkimuskeskuksissa, niin toivoisimme, että tämä olisi mahdollista myös muille klustereille. Eli paljon potentiaalia vielä, että voitaisiin tulevaisuudessa kehitellä. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. Halusitteko vielä keskustelun lopuksi käyttää lyhyesti puheenvuoron? Olkaa hyvä. Loppupuheenvuorot asiantuntijoilta, olkaa hyvä. Extraordinary honor. Kiitoksia tästä aivan ainutlaatuisesta kunniasta. Niin tässä puhutaan nyt siis alueista ja muista kumppaneista, jotka voivat hyötyä tästä. Ne työkalut, joita me kehitämme, ovat sellaisia, että haluamme saattaa ne kaikkien eri alueiden käytettäviksi. Ja olemme tyytyväisiä kaikkiin sellaisiin hankkeista, jotka liittyvät meihin mukaan. Jokainen kumppani haluaa tietysti saada hyödyn omalle alueelliselle alueelle, mutta jos tällä linjalla jatketaan, niin se ei toimi, vaan meidän täytyy saada kaikki mukaan. Ja jos me yhdistämme kaikki nämä Euroopan unionissa, silloin tästä tulee voimakkaampaa. Ensi vuoden alusta tällaista on tarjolla siis. Kiitoksia siis tälle valiokunnalle siitä, että tämä on mahdollista. Kiitos oikein paljon kaikista kommenteista, läsnäolosta. Olemme iloisia siitä, että tämä hanke edistyy. Oikein hyvä tulos. Kiitos ja kaikkea hyvää. Yeah, we've got a uh, spare five minutes. Yeah, right. Uh, uh, this, dear colleagues, ladies and gentlemen, Hyvät kollegat, meitä ei ole ehkä hirvittävän montaa täällä, mutta meidän pitäisi lähteä liikkeelle vaikka kolme neljä minuuttia myöhemmin. Koe äänestys ensin. My question, are you happy? Oletteko iloisia, että pääsitte takaisin Euroopan parlamenttiin on kysymys. Okay, the, floor, the, the, the vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Useimmat ovat ihan tyytyväisiä. Selvä. Oikein hyvä tulos. Odotettua parempi itse asiassa. Siirrytään äänestysluetteloon. Esittelijämme Nicholas Bay. Merellä tapahtuvaan öljyn ja kaasun liittyvä vastuu. Korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt. Tarkistus 20, nimenhuutoäänestys. Nimenhuutoäänestys, kollegat. Äänestys alkaa. Has anybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eh. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta. Who is against? Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 23. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksikymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 26. Äänestys päättyy. Sytty. 27. Nimenhuutoäänestys. Nimenhuutoäänestys. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan Tarkistetaan. 31. 31. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä kerran. 37. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Täällä on ihan varmoja. 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama enemmistö 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 raukeaa, koska 37 hyväksyttiin. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan. Enpä tiedä, 52 tarkistetaan. 52. I close the vote. Accepted. Accepted. Hyväksytty. 54. Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi yksi. I close the door. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tarkistetaan neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tarkistetaan. 12 tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 nimenhuutoäänestys. äänestys. Nimenhuolto äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kone äänestys. Loppu Loppuäänestys. Has everybody? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ei siis lausuntoluonnosta itsevaliokunnasta tähän merellä tapahtuvaan öljyn ja kaasun porastoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt. Kiitos kollegat. Siirrymme ehkä heti seuraavaan kohtaan, kohta kuusi. Luvallanne pyytäisin rauhallisesti ja hiljaisesti poistumaan, jos haluatte salista poistua. All of you, please. Mr. Karinch as well. Edustaja Karinch mukaan lukien. Kristianis. Okei, okay, so let us... No niin, aloitetaan. Aloitetaan sitten. Kohta kuusi. Energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen. Tärkeä kysymys. Haluaisin sanoa, että tämä asetusehdotus on osa energiaan toimitusvarmuuteen liittyvää pakettia. Olemme sen käsittelyssä tällä hetkellä. Haluaisimme vahvistaa sisäisiä energiamarkkinoita ja energian saannin turvaaminen on myös tärkeää. Me haluamme huolehtia siitä, että hallitusten väliset energiasopimukset noudattavat EUn lainsäädäntöä. Haluaisimme lisätä avoimuutta näiden sopimusten osalta, jotta EUn energiapolitiikka olisi kustannustehokasta ja voisi tukea solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken tällä saralla. Esittelijä, kuten varmasti muistatte, esitteli kesäkuussa mietintönsä, hän esitti 27 tarkistusta – esittelijän tarkistusten lisäksi on esitetty 203 muuta tarkistusta. Tämän päivän keskustelun tarkoituksena on keskustella näistä tarkistuksista ennen kuin pyritään luomaan kompromisseja. Lähdetään liikkeelle. Ensin keskustellaan, ensin esittelijä ja sitten esittelijä ja varjoesittelijät voivat ja kompromisseja. Kollega Krasnodemski ECRstä on esittelijä. Dziękuję premierze. Tak jak... Kiitoksia. Kuten sanoitte, 203 tarkistusta on tullut. Eli Ymmärrätte varmaan, että tämä on suuri, mutta ei kuitenkaan mikään valtava lukema. On niitä enemmänkin tullut. Varjoesittelyiden kokous on ensi viikolla Strasbourgissa. Ehkä päivämäärä vielä muuttuu tänäisestä. Ja tänään lähetimme ensimmäiset kompromissiehdotukset. Ja muistuttaisin, että esityslistan mukaisesti tästä piti äänestää 13. lokakuuta. No, tarkistuksista. Niiden sisältö tähtää siihen, että parannetaan komission valtaa kansainvälisten sopimusten osalta. Ajattelin, että voisin tukea valtaosa niitä mutta jotkut tarkistuksista menivät paljon pidemmälle kuin minä. Eli jos tällaiset tarkistukset menevät läpi, niin silloin mietintö menee pidemmälle kuin alkuperäinen ehdotus komissiosta. Eli asetukset eivät tähän mennessä olleet tehokkaita. No sitten yksityiskohdista. Jotkut kollegat lähinnä vasemmistossa ja oikeistossa ovat hyvin eri kannoilla näissä asioissa. Ja yksityiskohdista valtaosa tukee etukäteistarkastuksia – eikä ainoastaan kansainvälisiä sopimuksia valtioiden välillä pelkästään, vaan myöskin kauppasopimuksia, jotka pohjautuvat valtioiden välisiin sopimuksiin. Tämä liittyy myös ei-sitoviin välineisiin, kollegat voivat ehkä nähdä tarvetta rajoittaa tai valvoa tällaisia asiakirjoja. Nehän eivät ole jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia, vaikkakin juridisesti niiden sisältö on täsmälleen sama kuin kansainvälisissä sopimuksissa on ehdotettu, että myöskin tällaisia sopimuksia valvottaisiin, joissa osapuolet eivät ole jäsenvaltioita, vaan myöskin yrityksiä, joiden tärkeimmät omistajat ovat valtio. Nämä ovat erityislaatuisia hybridisopimuksia, joten vastaavasti kun otetaan huomioon neuvoston kanta, niin me emme halua rajoittua ainoastaan tämän yhden tyyppisiin sopimuksiin. Ja valtaosa kollegoista on samaa mieltä siitä, että sopimuksia pitäisi valvoa, ei pelkästään ottaen huomioon EU-lainsäädäntö, vaan myöskin EUn energiaunionin tavoitteet ja energiastrategia. Optimistisesti voisin sanoa, että voimme löytää kompromissin nopeasti ja varmasti enemmistö tukisi sitä. Kiitoksia. E, dziękuję panu bardzo za przedstawienie e, swojego raportu. Kiitos oikein paljon, että esittelitte tämän mietinnön. Ymmärrän, että kompromissitarkistusten työstäminen on jo alkanut. No, nyt voimme siirtyä varjoesittelijöihin. EPP-ryhmän nimissä kollega Urucev, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Dear colleagues. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, minä kannatan tätä eurooppalaisempaa lähestymistapaa, joka esittelijä Krabudevski on ottanut tästä komission ehdotuksessa, joka koskee hallitusten välisiä sopimuksia energia-alalla – Haluamme, muistuttaa, haluamme myös kiittää muita ITRA-kollegoita tarkistuksista ja kannanotoista, kun olen lukenut niitä kaikki. Haluaisin korostaa useita asioita, joita täytyy pohtia huolella tulevassa työssämme. Ensinnäkin meidän täytyy ehdottomasti pitää kiinni tietyistä asioista, varsinkin kun kysymys on jäsenvaltioiden toimivallasta päättää omasta energiapolitiikastaan. Meidän täytyy luoda varovainen tasapaino jäsenvaltioiden eri toimivaltuuksien välillä, kun neuvottelemme hallitusten välisestä sopimuksesta niiden sisällöstä. Meidän täytyy myös kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta. Minun uskoakseni jäsenvaltioiden intresseissä on saada komission asiantuntemus puolelleen. Tästä huolimatta komission pakollinen osallistuminen neuvotteluihin menee pidemmälle kuin nämä ehdottomat kannat. Komissio saattaa osallistua tarkkailijana vain jäsenvaltio, kyseisen jäsenvaltion hyväksynnän jälkeen. Toiseksi, kun tarkastellaan näitä ei-sitovia välineitä, Minun näkemykseni on se, että jäsenvaltion ei tulisi esittää komissiolle näitä kyseisiä ei-sitovia välineitä, koska ne ovat juridisesti ei-sitovia ja sellaisena näitä välineitä ei pitäisi ottaa tämän päätöksen piiriin. Toiminnan pitäisi olla vapaaehtoista. Muuten uskon, että se luo liikaa Äh, hallinnoista, liikaa hallinnoista tankkaa eikä ole toteutettava kysy- vaihtoehto. Se, että siirrytään ei sitoviin välineisiin tässä suhteessa on liioiteltu liikaa. Neuvotteluosapuolten tavoitteet johtavat juridisesti sitovan sopimuksen, jos neuvottelut ovat todellisia. Kolmanneksi tehdäänpä asiasta varmempia määrittelemällä kunnolla tämä hallitusten välinen sopimus. Sillä vain sopimukset energiainfrastruktuurista, jolla on sitova vaikutus, voivat vaikuttaa todellakin sisäisiin energiamarkkinoihin. Neljänneksi, esittelijä jo totesikin, että etukäteisilmoitus koskisi pelkästään kaasusopimuksia, kaasualaa, ainakin öljypuolella minun mielestäni meillä on tarjontasopimuksia ja energiainfrastruktuuria, joka mahdollisesti saattaa vaikuttaa sisäisiin energiamarkkinoihin. Tällä alalla täytyy löytää sellainen muotoilu, jonka voidaan vakuuttaa neuvosto hyväksymään myös se. Ja lopuksi jäsenvaltioiden täytyy etukäteen tiedottaa komissiolle hallitusten välisistä energiaan liittyvistä sopimuksistaan, koska tämä on täysin yhdenmukaista Euroopan energiaunionin tavoitteiden kanssa, varsinkin sen kanssa, että energiavarmuutta lisätään ja monimuotoisuutta, kuten myöskin sisäisten energiamarkkinoiden hyvää toimintaa. Um, Kiitos. Kollega Palitsi SED-ryhmän nimissä. Gerbiamas pirmininkė, e, pirmiausia tikrai noriu padėkoti pranešėjai už jo atliktą didelį darbą. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Hänellä oli hyvin tiukka kanta, kun hän puolusti komission kantaa. Hän haluaa tehokkaita toimia – kun muutetaan tietoja näistä hallitusten välisistä sopimuksista. Ja varjoesittelijänä myöskin haluaisin vahvistaa tätä. Olen katsonut kompromissitarkistuksia ja voin sanoa, että esittelijä on pitänyt kiinni tärkeimmistä ehdotuksista, joiden avulla voidaan vahvistaa sisäisiä energiamarkkinoita. Sitten ei sitovat toimet. Ne pitäisi ottaa mukaan näihin etukäteisarviointeihin. Myöskin tuen sitä, että kerrotaan täysimittaisesti neuvotteluista. No sitten komission mukanaolo neuvotteluissa on ihan hyvä seikka, ja se on mukana kompromissitarkistuksessa neljä. Siinähän puhutaan siitä, että komission osallistuminen on pakollista – Ja olen iloinen myöskin siitä, että hallitusten välinen sopimus tulevaisuudessa otetaan huomioon sekä muodon että sisällön puolesta. Se on mukana kompromississa yksi. Ja sitten haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Toivon, että saamme aikaan sovun tästä sisällöstä. Tällä tavalla Tästä olisi meille apua tulevaisuudessa, kun haluamme vahvistaa energiamarkkinoitamme. Kiitos, kiitos oikein paljon. Edustaja Pölönne tämän tilalla vihreiden ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, hyvät kollegat. Näiden sopimusten merkitys on hyvin tärkeä, kun halutaan huolehtia hyvin toimivista sisäisistä energiamarkkinoista ja energiansaannin turvaamisesta. Nykyjärjestelmää on parannettava, siitä ollaan nyt samaa mieltä ja pidän hyvänä tätä lähestymistapaa. Meidän on huolehdittava sitä, että Euroopan komissio ei katso vain avuttomana vierestä, vaan saa huolehdittua siitä, että energiasopimuksissa noudatetaan – EUn tavoitteita ja energiaunionin tavoitteita. Tämä on tärkeää kansalaisille. On hienoa, että tuetaan sitä ajatusta, että komissio voi ja komission tulisikin tarkkailijana olla mukana neuvotteluissa, kun puhutaan kaikkein tärkeimmistä sopimuksista, joilla on merkittävä vaikutus energian sisämarkkinoihin ja energian, energiaturvaan yksittäisissä jäsenvaltioissa on hyvä etukäteen myös määritellä, mitkä sopimukset ovat erityisen tärkeitä, missä komission pitäisi olla läsnä. Nämä ovat hallitusten välisiä sopimuksia, joiden on tarkoitus kattaa ainakin 20 prosenttia tietyn energian lähteen energiasta yhdessä jäsenvaltiossa. Lisäksi kolmansien maiden osalta pitäisi määritelmää laajentaa, jotta suljetaan porsaanreikä reikä jossa toimielinten, anteeksi, hallitusten välinen sopimus piilotennan energia yhtiön taakse, vaikka de facto valtio on tekijänä. Siksi pitäisi kattaa energiasopimukset myös energiajättien, kuten Gazpromin osalta, jotka periaatteessa toteuttavat hallituksen energiapolitiikkaa. Lopuksi olemme analysoineet tätä ehdotusta ja sitten kun olen nähnyt, mitä tarkistuksia kollegat jättäneet, niin suhtaudun myönteisesti siihen, että neuvottelut saadaan myönteisessä yhteistyön hengessä hyvään päätökseen. Teemme mielellämme läheistä yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos kollega. Kiitos näistä huomioista. Edustaja Sörling Linaan tilalla Alderyhmän nimissä. Olkaa hyvä. Thank you very much. I would like... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää esittelijä- ja varjoesittelijöitä erinomaista yhteistyöstä tässä asiassa tähän mennessä. Minun mielestämme tämä luonnos sisäsi on nyt erittäin paljon tärkeitä kohtia, joiden avulla voidaan vahvistaa komission roolia neuvotteluprosessissa, kun kysymys on hallitusten välisistä sopimuksista. Jos halutaan luoda eurooppalaiset energiamarkkinat, meidän täytyy varmistautua siitä, että hallitusten väliset sopimukset ovat yhdenmukaisia EU-lainsäädännön kanssa. Tällä on myös tärkeä merkitys, kun halutaan luoda pitkän aikavälin strategisia investointeja euro- energiamarkkinoille. EU-lainsäädännön kanssa yhteensopimattomuus voi aiheuttaa hankaluuksia ja haitata sisäisten energiamarkkinoiden toiminta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tarvitsemme esimerkiksi etukäteisarviointia ja meidän täytyy kehitellä mahdollisia mallilausekkeita, joiden avulla voidaan hyödyntää niitä referenssinä. Tämän lisäksi me olemme esittäneet useita tarkistuksen avulla, on tarkoitus vielä vahvistaa mietintöluonnosta ja varmistaa se, että komissio voi harjoittaa valvontavalta silloin, kun sitä tarvitaan. Me, jotta korostaisimme sitä, että tarvitsemme etukäteisarviointia kun näissä hallitusten sopimuksissa, jotta voidaan vähentää myös mahdollisuutta siitä, että kierretään komission arviota, olemme kuitenkin sitä mieltä, että kaikki komission että niiden pitäisi olla sellaisia, että ne eivät millään tavalla ennakoi sopimusten sisältöä eikä, eikä vaikuta niihin etukäteen, vaan varmistavat, varmistavat vain sen, että ne noudattavat yhteisölainsäädäntöä. Lisäksi uskomme, että komissiolla pitäisi olla mahdollisuus osallistua neuvotteluihin tarkkailijana. Ei pelkästään jäsenvaltion kutsumana, vaan myös siinä tapauksessa – jos ajatellaan, että se on tarpeen sisäisen energiamarkkinoiden toimivuudelle ja niitä tarjotaan energiaturvallisuutta, energiavarmuutta. Kiitoksia. Odotan saavani työskennellä yhdessä tämän asian puitteissa. Kiitos oikein paljon teille näistä huomioista. Edustaja Silikki Ottis, QE-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Πρόεδρε. Haluaisin kiittää Krasedemskiä tästä mietinnöstä. Luen kanta on erilainen, mitä tulee hallitusten väliseen sopimukseen. Meille on selvää, että valtion pitää valvoa ja pitää olla joustavuutta. Ei voi olla niin, että jäsenvaltioiden pitää komissiosta pyytää etukäteishyväksyntää. Eikä myöskään komissio voi tehdä mitään etukäteisarviointeja. Ja aikataulu, joka komissiolla on, ennen kuin se päättää näiden sopimusten vakavuudesta, se on liian pitkä, aivan liian pitkä. Monissa yksittäisissä tapauksissa on nähty, että Euroopan unioni ei ole pystynyt hoitamaan ongelmia energia-alalla. Erityisesti kun vielä energiasaarekkeita ja jäsenvaltioita, jotka eivät ole mukana Euroopan järjestelmässä ja verkostoissa. Kyse on jäsenvaltioiden oikeuksista, ja jos ne niin haluavat, niiden pitäisi pystyä saamaan moniulot yhteistä energiapolitiikkaa. Nyt kun komissio saa näin paljon valtaa jo etukäteen, kun solmitaan kansainvälisiä sopimuksia, niin se ei ole oikea tapa toimia. Ja tietysti luottamuksellisuus on myöskin kysymys, joka täytyy muistaa, eikä sitä pitäisi rajoittaa komissiossa. Tässä on vaarana se, että komissio pystyy manipuloimaan jäsenvaltioita. Ja kun ajatellaan vaikka yhteisymmärryspöytäkirjoja tai energiaa, resursseja, energian tarjontaa, energiaresurssien avaamista, niin vaarana on, että tämä ehdotus tekisi jäsenvaltiosta vain sitten nappuloita, jotka ovat täysin komission arvoilla, armoilla. Eli komissiolla pitäisi olla neuvoa antava rooli, ja se voisi antaa taustatietoa ja tukea jäsenvaltioille. Eli me olemme laatineet pari tarkistusta ja toivottavasti voimme tehdä tästä sellaisen ehdotuksen, jota voimme tukea. Kiitos edustaja Rölli. FDD nimissä. La... Kiitoksia puheenjohtaja. Se, että meillä olisi kunnollista yhteistä euro- energiapolitiikkaa Euroopassa, joka tarjoaisi kansalaisille turvallisuutta, niin se on tietysti hyvä uutinen. Mutta haluaisin nyt kuitenkin korostaa, millaisia syitä ja periaatteita on tarkistustemme taustalla. Me halusimme nyt katsoa, mikä on komission konkreettinen rooli, koska alkuperäisessä tekstissä on liikaa epäselvyyttä mielestämme. Halusimme rajoittaa komission roolin neuvoantavaksi, jotta siitä ei nyt sitten tulisi kolmas neuvottelijataho, ja neuvotteluissa kaikilla osapuolilla pitää olla selkeä rooli. Ja tässäkin kohtaa teksti on mielestämme liian epäselvä. Ja me halusimme täsmentää, että komission tuen täytyy olla oikeudellisesti taattu. Ja sitten mitä tulee näihin jäsenvaltioihin, jotka ovat mukana neuvotteluissa, meidän täytyy tukea niitä niiden roolissaan. Komission tehtäviä ei ainoastaan tehdä tarkastuksia, vaan sen pitää tukea jäsenvaltioita ja komission läsnäolo on neuvoa antava ja sillä pitää olla selkeät tehtävät, eikä niiden pitää olla niin epämääräisiä kuin tässä ehdotuksessa on. Ja sitten tietyt tiedot, joita on ehdotuksessa, esimerkiksi tämä kokeilu jota komissio nyt kaavailee. Ja sehän on oikeastaan hyvin rajoitettu ja vähäisempi kuin mitä monissa jäsenvaltioissa on tehty. Neuvotteluiden rooli esimerkiksi energia-alalla on sellainen, että täytyy noudattaa kummankin osapuolen juridisia oikeuksia. Ja meidän täytyy sitten soveltaa näitä sääntöjä tiukkaan ja tällöin komissiollakin olisi selkeä rooli. Ja yhdessä tarkistuksessa on muistutettu komissiolle, että sen rooli ei ole edustaa pelkästään jäsenvaltioita, vaan kansalaiset saavat sellaisen vaikutelman, että heitä ohjaillaan kaukaa byrokraattisesti ja tästä on saatu todisteita nyt viime kuukausina. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä kollega. Edustaja Schaffhauser. Kollega, monsieur le président. Hyvä kollega, mm, hyvä puheenjohtaja. Energiapuolella niin lähtökohtaisesti jäsenvaltioilla on toimintavaltuus. Hallitusten välisyys on se, mitä tarvitaan. Ja se on tarpeellinen siitä syystä, että investoinnit ovat hyvin pitkän ajan investointeja, ne vaativat näkyvyyttä. Ja Niitä täytyy, niin täytyy saada valtioiden tukea. Toisellisuusperiaate, kuten myöskin suhteellisuusperiaate, vaativat sitä, että meidän täytyy todeta, että komissiolla ei ole mitään tekemistä energiasopimuksissa. Riittävää on aivan selkeästi se, että hallitukset toimivat keskenään. Energiavarmuus perustuu valtioihin. Pitkän aikavälin visio ja kapasiteetti nähdä lähempää näitä tarpeita on tärkeää. Komission puolelta jos se laitetaan tähän mukaan, silloin meillä on epävarmuus ja epävakaus, kun se ryhtyy puuttumaan asioihin. Energiaketju perustuu toissijaisuusperiaatteeseen, jäsenvaltioihin ja hallitusten välisiin toimiin. Valitettavasti kollegani ja ystäväni, esittelijäni ehdotukset heikentävät edelleenkin tätä komission ehdotusta. Eksante tarkastukset ja ei-sitovat säännökset ovat jäsenvaltioiden ulkopolitiikassa asioita ei voida hyväksyä. Neuvostol, neuvostollakin on jo kohtuullisempi, maltillisempi lähestymistapa. Haluan korostaa sitä, että Itävallan, Portugalin, Maltan ja Ranskan parlamentin nyt jo ovat toten, todenneet, että tämä teksti ö, sortaa toissijaisuusperiaatetta. Komission antamat luvut ovat sellaiset, joista näkyy, että kysymys ei ole mistään 34 prosentista, kuten komissiossa, vaan 13,7 prosenttia, jos poistetaan siitä se osio, joka siihen ei kuulu. Nämä uudet sitoumukset jäsenvaltioille ovat epäsuhtaisia, eikä pelkkä, eivätkä pelkästään sitä, vaan myös tehottomia, tarpeettomia, ja ne ovat Euroopan energiavarmuutta vastaan. Kiitoksia. Uh, thank you much. Kiitos oikein paljon kollega. Nyt siirrytään Euroopan komission edustajan puoleen. Hans van Stern, yksikön johtaja energiapääosastolta. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää. Tämä on oikein hyvä mietintö. Kiitos myös valiokunnan jäsenille hyödyllisistä kommenteista, hyvistä lisäyksistä – Komissio on sitä mieltä, että selkeä parlamentin kanta on nyt muodostumassa. Se on hyvä asia. Hyvä myös, että parlamentti hakee kunnianhimoista lähestymistapaa. Sehän on komissionkin ehdotus. En halua puhua yksityiskohtaisesti tehdystä tarkistuksista, mutta ehkä olisi hyödyllistä, jos lyhyesti voisin muistuttaa siitä, miksi komissio nyt haluaa uudistaa tätä lainsäädäntöä. Melko pian sen jälkeen, kun alkuperäinen esitys on hyväksytty, komissiolle on ihan selvää se, että nykylainsäädäntö ei toimi. Kuten olemme esittäneet, kolmannes ajatuksista ei sovi yhteisön lainsäädäntöön. Ja kun hallitusten välinen sopimus ei noudata EU-lainsäädäntöä, niin tilanteen oikaiseminen jälkikäteen on lähes mahdotonta. Siksi komission puolelta ennakkoarviointi on hyvin tärkeä asia, jotta voidaan oikaista tilannetta. Olemme iloisia siitä, että tuntuisi olevan paljon tukea tällä lähestymistavalle parlamentissa. Se, mitä me pidämme erityisen tärkeänä, on oikean tasapainon löytäminen on muistettava jäsenvaltioiden oikeus neuvotella hallitusten välisiä sopimuksia. Tämä oikeus toki jäsenvaltioilla on. Samanaikaisesti tulisi huolehtia siitä, että hallitusten väliset sopimukset sopivat yhteisen lainsäädäntöön. Kuten on esitetty, on monia yksityiskohtia ennakkoarvioinnin lisäksi, jotka ovat keskeisen tärkeitä työnaiheita lähiviikkojen aikana. Minkälainen ennakkoarviointi olisi, miten laaja, mitä tehdään esitavien välineiden osalta ja mikä olisi komission kannan arvo, miten siihen tulisi suhtautua. Me odotamme mielenkiinnolla tulevia askeleita tässä prosessissa. Olisi hienoa, jos kolmikantaneuvotteluihin voitaisiin lähteä mahdollisimman pian. Se antaisi meille mahdollisuuden itse asiassa nähdä tämä lainsäädäntötyö yhtenä tärkeänä, nopeasti esitettävänä energiaunionin osana. Komissio on aina valmis auttamaan, jotta voidaan pitää kunnianhimoisesta vasta kiinni. Komissio haluaa olla rakentavassa roolissa tulevissa kolmikantaneuvotteluissa. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos paljon teidän puheenvuorostanne. Nyt puheenvuoron saa uudestaan esittelijämme, edustaja Krasnodemski. Teillä on puheenvuoro. Pyytäisin esittämään johtopäätökset, olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron. Kiitos näistä kommenteista. Täytyy toivoa, että saamme aikaan kompromissin. Ja yhden asian haluaisin ottaa esiin. Tämä on pikemminkin poliittinen ongelma. Varaumat, joita nyt on kuultu tietyiltä kollegoilta, liittyvät itse asiassa jäsenvaltioiden suverenisuuteen ja niiden oikeuksiin. Eli nyt pelätään, että liian monet näistä oikeuksista luovutetaankin EUlle. Itse edustan poliittista ryhmää, jolle jäsenvaltioiden suvereenisuus on äärimmäisen tärkeää. Mutta muistuttaisin kuitenkin, että suvereenisuus on mahdollista ainoastaan silloin, kun jäsenvaltion tilanne on turvallinen, myöskin energia-alalla. Eli meidän täytyy noudattaa kaikkien jäsenvaltioiden suvereenisuutta ja kunnioittaa sitä. Ja tämä on asia EU-ssa, johon pitää aina viitata. Eli me emme voi sitoutua periaatteeseen, jonka mukaisesti alueen tai maan turvallisuus on uhattuna Euroopassa ainoastaan siksi, että halutaan etuja energia-alalta. Eli yleisesti ottaen sanoisin, että tässä mietinnössä ei ole mitään, mikä voisi saada ajattelemaan, että me yritämme jotenkin rajoittaa jäsenvaltioiden suverenisuutta. Mehän lisäämme energiaturvallisuutta, eli tällä tavalla parannetaan myöskin jäsenvaltioiden suverenisuutta ja osoitamme, mikä on EUn vahvuus. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja kiitos myös siitä, että kaikki on kutsuttu yhteistyöhön tämän mietinnön pohjalta. Äänestys valiokunnassa järjestetään 13. päivän lokakuuta, noin kuukauden kuluttua siis. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevat säännöt. Hyvin tärkeä aihe verkkovierailujen tukkumarkkinat. Me haluaisimme verkkovierailumaksuista päästä eroon ensi vuoden toukokuusta, joten tämä on hyvin tärkeä aihe. Esittelijämme Mia Petra Kumpula-Natri, komissio on tehnyt asetusehdotuksensa, joka koskee verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjä 15. kesäkuuta, pari kuukautta sitten siis. Mutta tässä tulivat lomat väliin kolme kuukautta sitten siis. Tässä asetuksen alla, joka hyväksyttiin viime vuonna, sovittiin, että verkkovierailumaksuista luovutaan 15. kesäkuuta 2017 alkaen, kunhan tukkumarkkinaongelmat on hoidettu. Joten aivan ensimmäiseksi on selvitettävä tukkumarkkinaongelmat ja sitten verkkovierailumaksuista päästään eroon ensi vuoden kesäkuusta lähtien. Ja näihin ongelmiin puuttuminen on tavoitteena tässä uudessa ehdotuksessa. Edustaja Kumpulan Natrin mietintöluonnoksesta keskustellaan ITREN kokouksessa kuukauden kuluttua 12. päivä lokakuuta. Tänään käydään ensimmäistä keskustelua ilman asiakirjaa, siis perustuen komission ehdotukseen. Hyvin tärkeä aihe tämä työ olisi saatava päätökseen mahdollisimman nopeasti sekä parlamentissa että komissiossa, koska kaikki tarvittavat toimet on toteutettava – tukkumarkkinoiden verkkovierailujen osalta. Edustaja Kumpula-Natri ja Petra, teillä on puheenvuoro. And, and what... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa takaisin kaikille. Nyt on hyvä aika Euroopan parlamentille osoittaa, että osaamme työskennellä nopeasti ja pitäytyä lupauksissa. eli todeta, että verkkoveron maksut ovat menneisyyttä ensi kesänä ja että meidän täytyy ensin saada nämä säännökset tukkupuolelle. Tämä koskee hyvin pitkälti myös tuota oikeudenmukaisen käytön politiikkaa. Haluan, että kaikki huomaavat tätä komissio. Tänään on esittänyt lausuntonsa tästä asiasta, mutta meidän täytyy odottaa Berekin näkemystä asiasta, kuten myöskin päätös, joka tehdään muuta myöhään. Haluaisin nähdä tuon päätöksen ennen kuin me oman päätöksemme teemme Euroopan parlamentissa. koska se vaikuttaa kovasti markkinoihin. Jos aikana on 90 päivää tätä lyhyempää, aloitettiin tekstiviesteillä silloin, kun te jäsenmästä neuvoteltiin. Onko kysymys viikosta, 90 päivästä? Haluaisin, että komissio vähän kiirehtisi ja tämän päätöksensä antaisi ennen kuin trilogia aloitetaan, jos vain mahdollista. Digitaaliset yhtenäismarkkinat ovat juuri se mahdollisuus, jota tarvitsemme. Me tarvitsemme todellakin tätä talouskasvua, investointeja Eurooppaan ja kuten myöskin digitalisoitua Eurooppaa. Tämä on siis yksi tärkeä lainsäädännön osa. Ja kuten puheenjohtaja totesi, olemme jo sopineet tästä lupauksesta kuluttajille, kuten myöskin parlamentin näkemyksessä me totesimme, että oikea-aikainen tukupuolen tarkistus tarvitaan ja sanoin, ja haluan kiittää komissiota siitä, että ajassa on pystytty. Komission ehdotus on aika suoraviivainen, kolme lukua ja kolme hintakattoa. Jos ajatellaan, että se on helppoa, niin se ei kuitenkaan sitä ehkä ole, koska kaikkia teitä lompataan voimakkaasti eri tahojen operaattorinen puolelta ja eri näkemyksiä edustaen. Olen pyrkinyt saamaan koko tämän eurooppalaisen kuvan esille Mielelläni lähden liikkeelle komission ehdotuksista. Ja nehän pohjautuvat laajapohjaiseen arviointiin, joka kattaa koko Euroopan. Tietysti jotkut sen kiistävät, mutta sitä täytyy kuitenkin pitää tässä perustana, kun halutaan niin jostain lähteä liikkeelle. Kolme lukua. Ne saattavat olla joillekin liian korkeita, liian matalia toisille. Ja siitä syystä tämä on asia, johon meidän tulisi poliittisesti pyrkiä. Kysymys on datakäytön tulevaisuudesta, kuten myöskin kilpailukykyistä markkinoista. Datahinnat ovat tässä suhteessa tärkeitä. Me tiedämme, että datan käyttö on kasvanut valtavasti ja se kasvaa. Jos me sanomme, ettei sitä nyt tulisi kasvaa, niin silloin me tuhoamme eurooppalaista vaurautta ja tulevaisuutta, koska meidän täytyy saada Eurooppa digitalisoitua. Eli jos hinta määritellään väärin, on uhkana se, että kotimaisille markkinoille ja matkustajille suunnataan erilaisia palveluita. Siihen me pyrkineet. Me haluamme auttaa niitä, jotka työskentelevät ja matkustavat eri maissa. mehän matkustamme liikaa, olemme yli 90 päivää Brysselissä, mutta datan käyttö yli rajojen merkitsee sitä, että ihmiset voivat edelleen lähettää sähköposteja ja äh, olla yhteyksissä toisiinsa ja työskennellä. Aina kun sanotaan, että älkää käyttäkö datapalveluita enää, niin se merkitsee samaa kuin, että lopettakaa työnteko. Siksi meidän täytyy saada tähän hyvä hinta. hyvä verkkovierailun hinta kuluttajalle, kuten myöskin tukkupuolelle. Sen tulisi tarkastaa sitä, mihin tuo hinta menee. Se on vähentynyt ja hyvät uutiset ovat ne, että tuo lasku jatkuu. Se ei ole nimittäin lineaarinen. Kun investoidaan enemmän ja dataa käytetään enemmän, niin kyseessä ei ole enää sama yksikköhinta. Investoidaan enemmän ja kun tarvitaan enemmän käyttäjiä, niin silloin voidaan saada halvempi yksikköhinta. Näin on ollut ja tiedämme, että kaikkialla Euroopassa tarvitaan datainvestointeja. Ja tämä on vain pieni osa verkkovierailua. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä osista. Näin, tästä pyritään tekemään yksinkertaista kuluttajille. Kilpailu markkinoilla sen tulisi jatkua. Lainsäädäntöä on tässä suhteessa ollut paljon ja tiedämme, että kilpailu on alkanut, mutta meidän täytyy myös varmistautua siitä, että tuo kilpailu ei potki ulos toimijoita markkinoilta. Jos se myös näin tapahtuu, niin se merkitsee kilpailun vähenemistä ja siitä syystä meidän täytyy pyrkiä siihen, että innovatiiviset ja uudet toimijat pysyvät markkinoilla niin, että kilpailu voi jatkua. Luonnollisestikin, kun jos meillä on erittäin pitkä käyttökausi ja hintataso on sama. Päästäänkö sitten samaan hintatasoon? Siinä on äh, huolenaiheita sen suhteen, että tällainen kestoverkkovierailu tulisi käyttöön. Meillä on väärinkäyttöä vasten tässä suhteessa tämänhetkisessä asetuksessa jo turvamenettelyitä. Täytyy tarkastella tässä edelleen sitä, että se on edelleen tasapainoinen. Koska me olemme tulevaisuuteen suuntautunut valiokunta, niin koneiden välisessä viestinnässä edelleenkin on kysymyksen ratkaistavana. Yksi komissaarissa sanoi, että ei autojen tule pysähtyä rajoille. Tämä siis. Tähän meni ylimääräinen minuutti jo. Mielelläni kuuntelen toista näkemyksiä. Very much for your... Kiitos oikein paljon tästä avauspuheenvuorosta tähän keskusteluun, joka on hyvin tärkeä verkkopuolen tukkamarkkinat siis. Parybich on EPP-ryhmän varjoesittelijä. Haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on mielenkiintoinen aihe, kun ajatellaan televiestinnän yhtenäismarkkinoita ja digitaalisia sisämarkkinoita. Siinä on suuri loikka. Ja täytyy nyt katsoa, millä tavalla voimme ajaa kuluttajien etuja yhtäältä ja toisaalta. Miten voidaan sitten investoida infrastruktuureihin – jotta voidaan nopeasti tarttua näihin haasteisiin. Ja Vlanin kauttahan telealalla on nyt suuria kilpailijoita ja televiestintäalan toimijat pystyvät tulevaisuudessakin hoitamaan nämä investoinnit. Meidän täytyy priorisoida näitä asioita Euroopan sisämarkkinoilla. Ja tietysti suuret toimijat pystyvät sisäistämään näitä kustannuksia ja pystyvät tasapainottelemaan markkinoilla. Meillähän oli tiettyjä palveluntarjoajia, jotka ovat tarjonneet palveluitaan hyvin kattavasti, mutta mobiiliverkot ja virtuaalit palvelut ovat niitä, jotka nyt joutuvat uuteen kilpailutilanteeseen – ja myöskin tukku myyntialalla täytyy varmistaa se, että kilpailu on reilua ja avointa. Olisin toivonut jo, että vuosia sitten tämä tukkuasia olisi hoidettu pörssien osalta ja että tukkualalla pitäisi uudistaa, uudistaa sääntöjä, näin ei ikävä kyllä käynyt. Ja sitten erityisen tärkeää minulle on se, että ei puhuta ainoastaan sentistä per megabitti, vaan ajattelemme jo tulevaisuutta. Ja puhutaan sitten eurosta per gigabitti. Mielestäni se olisi selkeämpää kuluttajien kannalta, ja silloin tulevaisuudessa on helpompi katsoa näitä tietomääriä, joita siirretään tällä hetkellä. Myöskin kotimaissa yleensä veloitetaan per gigabitti, ja tässä pitäisi toimia samalla tavalla, jotta näitä kaikkia eri hintoja olisi helpompi vertailla. No tietysti on suuria eroja, kun katsotaan näitä nettosaajia ja nettolähettäjiä. Kun katsotaan uusia tulijoita, virtuaalisia verkonhoitajia, niin niillähän tämä on suuri haaste. Ja nyt täytyy muistaa, että meillä pitää olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, eli virtuaaliset toimijat ja uudet toimijat ja sitten vakiintuneet alan toimijat pystyvät kilpailemaan reilulla tavalla. Tällä tavalla voimme kehittää kilpailua ja ratkaiseva on se, että me pystymme tarjoamaan parasta kaikille eurooppalaisille kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä kollega. Edustaja Henkel on Tosinovskin tilalla ESR-ryhmästä. Aivan totta, puheenjohtaja. Pahoittelut. Edustaja Tosinovskin nimissä hän ei valitettavasti pääse muiden poliittisten sitoumusten takia paikalle. Edustaja Tosinovski pyysi minua muistuttamaan siitä, että tämän Rome Like a Home-periaatteen käyttöönotto saisi menestyksekkäästi päätökseen ne toimet, joihin lähdettiin viime parlamenttikaudella. Mitä sitten tulee verkkovierailuhintojen kattoihin, hän pitää tärkeänä nopeaa sopimusta neuvoston kanssa ja tukee kaiken kaikkiaan näiden kattojen leikkaamista. Samalla hän on vakuuttunut siitä, että uuden asetuksen on heijasteltava tilannetta jäsenvaltioissa. Sen pitäisi perustua selkeään tietoon siitä, mitä kustannuksia syntyy. Lopulta ei saisi käydä niin, että vastaanottaja verkko joutuu rahoittamaan näiden vierailijoiden käyntejä. Tosanovski on huolestunut niistä viesteistä, joita saadaan komissiosta, kun puhutaan datapalveluiden hintakatoista, jotka ovat kustannusten alla näiden operaattoreiden osalta. Neuvotteluissahan haluaa siis erityisesti keskittyä tähän seikkaan. Yhtäviranomaisesti hän toivoo esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä rakentavassa hengessä. Kiitos. Kiitos kollega. Seuraava puhuja Alderyhmän nimissä. Edustaja Pettersen. Edustaja Roiden paikalla. Uh, let me just offer uh, a couple of very brief... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti vain edustaja Roden suulla. Ehdotus on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä haaste ja toivomme hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Toivottavasti se johtaa oikea-aikaiseen lisämaksun kieltoon verkkovierailussa ensi vuonna. Kuitenkin sen tulisi kulkea eteenpäin käsi kädessä oikeudenmukaisen käytön politiikan kanssa. Näin me vetoamme komissioon ja neuvostoon jotta nämä tekisivät erittäin läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta varmistauduttaisiin siitä, että kesäkuun 2017 määräaikaan päästään. Haasteena luonnollisesti on se, että saadaan aikaiseksi kunnon tasapaino toimijoiden välillä kuluttajien kanssa. Ja tässä yhteydessä hyvin pitkälti odottelemme yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. And Mr. Borelli, next speaker. ja no sitten Borelli joka edustaa itseään. IFDD. Se davvero vogliamo realizzare. Kiitoksia. Me haluamme televiestintä, palveluiden sisämarkkinat ja meidän täytyy katsoa myöskin näitä verkkoveromaksuja ja muita. Euroopan parlamentin pitää tässä vaiheessa olla hiukan kunnianhimoisempi kuin komission. Komission tämänhetkinen ehdotus ja näiden roaming kustannusten alentaminen ei riitä, jotta voitaisiin taata riittävä kilpailu kaikkien toimijoiden välillä sekä pienten että suurten. Meidän pitää olla kunnianhimoisempia, jotta Euroopan kansalaiset ja yritykset pystyvät hyötymään hyvistä tarjouksista, eikä verkkovierailumaksujen lopettaminen saa johtaa siihen, että kansalliset hinnat nousevat. Viime aikoina on katsottu, että lisäkustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen verkkovierailuun, ovat hyvin vähäisiä ja kaikki marginaalit näistä palveluista ovat hyvin pieniä. Nämä kustannukset ovat usein kymmenen kertaa kalliimpia kuin todelliset kulut, eli tässä on todellakin varaa nyt laskea näitä hintoja. Konkreettinen esimerkki omasta maastani Italiasta – tutkimuksen mukaan, joka on komissiossa tietetty, niin on katsottu, että 31 senttiä maksaa megabitti Italiassa ja komission ehdotuksessa on puhuttu 0,8 sentistä ja se ei nyt ole sopiva. Tässä ei myöskään ole otettu huomioon siirtomaksuja tai lopettamismaksuja ja Tälleenhän kuluttaja usein käyttää sitten internettiä. Jos haluamme, että Euroopan kansalaiset todellakin pystyvät hyötymään näistä verkkoverailun hintojen alentamisista, niin meidän täytyy puuttua näihin tukkumaksoihin, joita komissio on ehdottanut. Ja itse aion laatia tästä asiasta tarkistuksia sekä äänipuheluista että datan siirrosta. Kiitos oikein Edustaja Kappel on edustaja Fontanan tilalla. NF. Kiitos puheenjohtaja. Varjoisettelija kollega Fontanan nimissä haluaisin esittää seuran kannan. Verkkovierailujen maksut, joista halutaan eroon helpottavat digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa. Mutta kuten ehdotuksessaan sanoo, asetus sinänsä ei ole riittävä, että voidaan huolehtia siitä, että verkkovierailumarkkinat toimivat oikealla tapaa. Toiseksi edustaja Fontana sanoo, että tulisi huolehtia siitä, että saadaan hyvin selkeät mekanismit, joilla voidaan välttää muut ylimääräiset maksut, joita voisi kohdistua kuluttajiin. Jotkut operaattorit jäsenvaltioissa ovat jo lähteneet pyytämään ylimääräisistä palveluista maksuja, sellaisista palveluista, jotka olivat ennen ilmaisia. Ei sinällä jälkeä, että luvataan edullisempia palveluita, jos operaattorit sitten korottavat muiden palveluiden hintoja. Kuluttajat odottavat kovasti näitä tuloksia. Meidän pitää tukea tätä Roam Like at Home-asiaa. Pienempien operaattoreiden osalta meidän pitäisi kiinnittää huomiota kilpailukykyyn markkinoille, jotta voidaan huolehtia reilusta kilpailusta komission mukaan. Useita huolestutti kovasti siis näitä pienempiä operaattoreita, koska ne eivät ole varmoja siitä selviävätkö, jos nämä katot ovat liian alhaiset monien pienten operaattoreiden marginaalit ovat kovin pienet. Verkkovirallinen tukkumarkkinoiden pitäisi mutistua kilpailulle kotimarkkinoilla. Pitäisi voida vertailla siitä, mitä maksuja kohdistetaan loppukäyttäjille. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Kappel puheenvuorosta. Nyt varjoesittelijät ovat puhuneet, nyt muut jäsenet. Edustaja Kastila Vera, kiitos teidän mietintönne televiestinnän sisämarkkinoista. Tällaiset kysymykset, kuten verkkovierailujen tukkumarkkinoita koskevat säännöt, ovat pöydällä, muuten pöydällä ei olisi mitään. Teillä on puheenvuoro. Uh, thanks uh, to... Kiitoksia. Tämän parlamentin ansiota ihan No niin, sitten siirrytään Espanjaan. Tällainen päätös tehtiin, mutta nyt täytyy tehdä se, mikä vielä puuttuu, jotta voidaan varmistaa se, että voidaan päästä eroon näistä verkkoverolumaksuista lopullisesti. Eli tässähän on puhuttu 15. heinäkuuta 2017 päivämäärästä, eli ei ole enää paljon aikaa siihen. Eli nyt meidän täytyy nyt kiireellisesti ryhtyä toimiin, kun katsotaan tätä mietinnön aikataulua. Ja komissiohan on kantanut vastuunsa, pitänyt kiinni sitoumuksistaan, se on esittänyt ehdotuksen. Ja yleisesti ottaen komission ehdotus on tasapainoinen. Jokainen voi katsoa sitä oman maansa näkökulmasta, mutta Euroopan markkinat eivät vielä ole lähelläkään kunnollisia sisämarkkinoita. Ja kyse on tällä hetkellä kansallisten markkinoiden summasta. Ja näkemykset, joita tällä hetkellä on siitä, miten tietyt hinnat vaikuttavat toisiin, niin näistähän puhuttiin jo silloin, kun puhuttiin näistä asioista kuluttajatasolla, ja nyt tämä tulee uudelleen esille. Eli vilpittömästi uskon, että komission ehdotus on tasapainoinen – No, tietysti voidaan sitten hiukan keskustella ja hioa vielä jotain kohtia näistä lukemista, mutta tämä on kuitenkin aika tasapainoinen ehdotus. Ja lopuksi sanoisin vielä, että erityishuomiota täytyy kiinnittää mahdollisiin variantteihin, joita tarjotaan sitten, kun on näitä vapaaehtoisia sopimuksia. Ja silloin ei sovellettaisi tätä sopimusta, jota komissio nyt kaavailee koskien näiden hintojen muodostumiseen. Eli tässä meillä on vielä työtä tekemättä ennen kuin parlamentti saa tämän asian pakettiin. Ja kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Uh, thank you much. Kiitos oikein paljon. Mr. Castillo. Nyt var Fredrik Grossman, Connect päästösaston yksikön johtaja saa käyttää puheenvuoron komission nimissä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mrs. Rapporteur, uh, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Hyvät naiset ja herrat. Komissio voi todeta, että meillä on suuri ilo se, että tämä on tämän päivän ITRE-valiokunnan esityslistalla noin vuosi sitten pääsimme kai poliittiseen kompromissiin vähän yli yön ja komissio on tässä ehdotuksessa esittänyt tässä välissä hyvin paljon työtä on tehty myös neuvoston puolella, joten neuvoston työryhmät keskustelevat jo myöskin tästä vaikutusanalyysistä. Ja ilahtuneena saamme todeta, että meillä on erittäin tiukka, mutta kunnianhimoinen aikataulu Toivottavasti se mahdollistaa myös nämä neuvottelut eri lainsäteen välillä. Ehkäpä voimme myös päästä yleistavoitteeseen, jonka avulla voidaan tukkuhintoisäännöllä sitä komissio tekee kaiken mahdollisen, jotta se löytäisi kompromissin ja helpottaisi sitä. Osa näistä kysymyksistä, jotka mainittiin, jotka liittyvät tähän lausuntoon tähän mennessä, koskevat sitä, mikä on tämän kyseisen lainsäädäntöaloitteen haaste. Se on nimenomaan se, että pyritään löytämään tasapaino kahden päätavoitteen välillä, jotka täytyy täysin toteuttaa. Yhtäältä se, että nämä kyseiset verkkooperaatiot, joiden verkkoja käytetään, tar- jotka tarjoavat verkkoverolopalveluita, katetaan täysin se on pakollinen lainsäätäjän asettama vaatimus. Ja toinen on se, että mahdollistaa se, että mahdollisimman monia toimia voi tarjota äh, verkkoviemään samaan hintaan kuin kotimaassa. Jotta tähän päästäisiin, äh, se ei ole mikään helppo tehtävä, komissio on esittänyt konkreettisia lukuja, mutta haluaisin myös vakuuttaa teille sen, että komissio on vakuuttunut siitä, että analyysien jälkeen molempiin tavoitteisiin pitäisi täysin päästä. Olemme siis varmoja siitä, että kustannukset katetaan, varsinkin kun kysymys on datasta. Toisaalta olemme tehneet arviointeja ja olemme niiden pohjalta päässeet päätelmiin, että tämä tulisi mahdollistaa se, että eivät pelkästään suuret toimijat, vaan myös suuri osa näistä pienistä voivat tarjota verkkovierailu- ja kotimaan kustannuksiin. Ottaen tietysti huomioon tämä kestävyyspoikkeus, ja sen tulisi todellakin olla poikkeus. Toivottavasti ehdotuksemme toimii tässä suhteessa. Viimeinen kohta, jonka haluan mainita, oli se, että tässä oli yhteys sen välillä, millä tavalla tällaista pysyvää verkkovierailua ehkäistään – tässä suhteessa täytyy hyväksyä täytäntöönpaneva toimi komission puolelta ennen vuoden loppua. Ja vielä kertoa teille siitä, että olemme tänään julkaisseet komission luonnoksen asiasta, niin että kaikki voivat sitä kommentoida koko syyskuun ajan ennen kuin komitologiaprosessi alkaa. Ja meidän täytyy keskustella sitten jäsenvaltioiden kanssa ja kysyä Berekiltä sen mielipidettä lokakuun puolivälissä tämä on varmasti tehty niin, että kaikki kyseiset yksityiskohdat ovat nähtävissä. Kerran tähän ja toivottavasti voimme kaikki oikea-aikaisesti sitten saavuttaa sen, mitä alun perin lainsäädäntäjä halusikin saavuttaa vuosi sitten. Commission. Kiitos paljon Euroopan komissiolle esittelijämme. Ja Petra Kumpula-Natri, saa loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Briefly, I think the... Ihan lyhyesti. Minusta tuntuu, että puhuneet kollegat todella puuttuivat samoihin aiheisiin, joten tämä luo hyvän pohjan neuvotteluille etenemiselle. Uskon, että haluamme katsoa täällä eteenpäin ja löytää hyvän pohjan kolmikantaneuvotteluille. kuten alussa sanoin, tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa, jotta saadaan hyvät, kunnianhimoiset markkinat luotua, koska ei ole kovin mukana lähteä syksyllä hinnoittelukysymysten kanssa. Mutta kun kuluttajille on lupaus annettu ja tiedämme, että joku maksaa, niin tiedämme, että tämä muuttaa markkinoita hiukan. Että joku, jota tarjotaan kansallisilla markkinoilla, ei voi olla kovin toisenlaista, kun joku tulee rajan toiselta puolelta. Sanoisin, että meidän pitää mennä vähän pidemmälle. Eli ei niin, että puhutaan ylimääräisestä kustannuksista, kun näin autetaan eurooppalaisia liikkumaan yli rajojen. Jatketaan työtä, kiitos. Kiitos, Mia Petra. 12. päivä lokakuuta keskustelu määräaika tarkistusten jättämiselle 13. lokakuuta. Äänestys itressä 29. marraskuuta tässä aikataulu. Kiitos oikein paljon, kun kohta seitsemän on käsitelty loppuun. Hienoa, että voimme siirtyä esityslistalla kohtaan kahdeksan. 700 MHz taajuusalueen käyttö unionissa. Muistuttaisin teitä, tai oikeastaan kertoisin teille, että keskustelimme edustaja Patricia Toijan varapuheenjohtajan mietintöluonnoksesta heinäkuussa. Tänään keskustelemme 205 tarkistuksesta, joita muut jäsenet ovat esittäneet. Kuten hyvin tiedätte, mietinnössä pyritään muuttamaan päätösluonnosta, komission päätösluonnosta, joka koskee 700 MHz taajuusalueen käyttöä. Sitä käytetään nyt lähetyspalveluihin, mutta päätöksen mukaan sitä käytettäisiin langattoman laajakaistan palveluihin. Mutta luultavasti voimme kuulla nyt esittelijältä lisää. Pyytäisin teitä alustamaan keskustelua. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä tosiaan on keskusteltu aikaisemminkin. Eli kun olemme katsoneet näitä lainsäädäntökysymyksiä, Eli olemme katsoneet komission ehdotusta ja täytyy sanoa, että nämä asiat, jotka sinä mainitsit, ne ovat meidän kaikkien yhteinen tavoite. Näissä keskusteluissa, vaikkakin kannat ovat hiukan erilaisia, mutta me kaikki tässä valiokunnassa ainakin pidämme tärkeänä sitä, että siirtyminen mediapalveluissa näihin uusiin taajuusalueisiin, niin se on ihan oikea tavoite, koska kyse on siitä, että vapautetaan taajuusalueita muihin tarkoituksiin, jotka ovat tärkeitä tässä valiokunnassa. Ja niiden kautta voidaan parantaa taloutta, tuotantoa Euroopassa, kun saamme lisää taajuusalueita käyttöön. Ja tällä tavalla voidaan parantaa myöskin kansalaisille tarjottavia palveluita. Eli meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla sitten toimimme tämän päätöksen pohjalta. Eli nyt on oikea aika toimia ja me kaikki uskomme siihen, että tämä on hyvä mahdollisuus lisätä Euroopan teollisuuden innovatiivisuutta. Tästä on puhuttu jo kaksi kertaa valiokunnassamme ja meillä on nyt tiettyjä ehdotuksia, tarkistuksia, yli 200. Ja ne voidaan oikeastaan ryhmitellä, no lukuun ottamatta tiettyjä yksityiskohtia, jotka nähdään sitten myöhemmin. Mutta tässä on näitä tarkistuksia, jotka voidaan jakaa aihealueisiin, jotka liittyvät tämän päätöksen eri kohtiin. Ensinnäkin nämä, tämä aikataulu aikataulu ja missä vaiheessa tämä yli 700 MHz raja ylitetään. Eli se vapautetaan sitten viestintätarkoituksiin. Ja tässä on puhuttu vuodesta 2020. Aikaisemmissa teksteissä, kuten minunkin mietinnössäni puhuttiin vuodesta 2022. Ja tähän aikatauluun liittyy sitten tarkistuksia. Jotkut haluavat tätä aikaisempaa, jotkut myöhäisempää aikataulua. Ja mehän jo sanoin, että esittelijänä minä ehdotan, että hyväksyttäisiin muutos ja mentäisiin vuoteen 2022. Ei siinä ole kuin kahden vuoden ero. Ja tietysti tämä olisi sitten ehdotus, jota voisin tukea myöskin tässä valiokunnassa. Ja tietysti meillä on tämä selkeä tiekartta, ja siellä sitten katsotaan, mikä on jäsenvaltioiden velvollisuudet – Eli ei tässä sanota, että älkää tehkö mitään tähän päivämäärään mennessä. Eli meillä pitää olla tällainen suunnitelma, jossa otetaan huomioon myöskin se, että näiden kahden vuoden aikana voi sitten selittää, jos haluaa jotain poikkeuksia näistä säännöistä. Eli kollegat ovat tehneet tarkistuksia ja ehdottaneet yksityiskohtaisia perusteita tälle lykkäykselle – mutta on nyt selvää, että meidän täytyy ottaa nämä reaaliset tilanteet huomioon. Eli kyse ei ole pelkästään joistain tietyistä erityistilanteista joissain jäsenvaltioissa, joissa ei kuitenkaan ehdottaisi, ehdittäisi tekemään kaikkea tätä vuoteen 2020 mennessä, vaan tämä liittyy myöskin siihen, että on hyvin paljon aluetelevisiokanavia, televisiokanavia ei kyse ole vain suurista TV-kanavista, mutta meidän täytyy ottaa kaikki huomioon. Eli on hyvin paljon aluetelevisiokanavia, joiden myöskin täytyy käyttää sitten näitä uusia teknisiä sääntöjä ja siihen menee aikaa. Eli meidän täytyy nyt ottaa huomioon kaikki nämä. Esimerkiksi omassa maassani on paljon alue ehkä niitä pitäisi hiukan vähentää, mutta ihan teknisiäkin syitä on, joiden syystä tämä voitaisiin lykätä helposti vuoteen 2022. Sitten käyttöoikeuksien kaupallistaminen, kun katsotaan näitä yli 7000 MHz taajuuksia. Mielestäni meidän täytyy myöskin taata päivämäärä ja laittaa se tähän samaan aikatauluun. No sitten kolmas aihealue. Jotkut kollegat haluaisivat kumota sen, että jotta nämä taajuudet saadaan käyttöön, niin silloin pitää taata se, että se toimii riittävän laadukkaalla tavalla koko alueella, siis laatu. Lähetysten laatu on taattava. Ja sitten on vähimmäisyhteysvauhti, josta on puhuttu tekstin kohdassa 1, 30 megabittiä. Joku haluaisi tämän poistaa tekstistä. No tietysti tämä on kunnianhimoinen tavoite, eli operaattorin täytyy taakata tämä nopeus kaikille – koska teknisetkin tilanteet ovat erilaisia eri alueilla. Mutta vaikka se olisikin mahdollista teknisesti, niin Euroopan parlamentin pitää olla samalla kannalla kuin komission ja pyytää, että televiestintäalan operaattorit takaavat nämä laadukkaat palvelut ja riittävän nopeuden, koska meidän täytyy pitää kansalaisten puolta. Eli se oli kolmas kohta, mutta tähän tulee vielä tarkistuksia. Sitten toinen asia, josta kaikki eivät ole samaa mieltä. Palveluiden tarjoajien AV-palvelujen osalta täytyy saada riittävästi taajuuksia käyttöön tiettynä aikana. Ja jäsenvaltioiden täytyy taata se, että alle 700 alueet, joilla on jo hyvin paljon mediaa, niin siellä pitää, niiden pitää olla käytössä ainakin vuoteen 2030 mennessä. No, tämä on tärkeää myöskin kulttuurivaliokunnalle, kuten voitte kuvitella. Eli sielläkin pidetään median puolta, mutta näitä muutoksia on jo pyydetty. Eli meidän täytyy antaa näille kulttuuritoimijoille myöskin varmuutta siitä, että ne saavat nämä taajuudet käyttöön vuoteen 2030 mennessä. No, teknologiahan kehittyy nopeasti ja mitä tapahtuu vuoteen 2030 mennessä, no se jää nähtäväksi. Mutta meillä on tämä tae kuitenkin, koska se on tärkeää investointien kannalta. Eli eurooppalainen yleisradioyhtiö on tätä myöskin tukenut. Eli tämän asian otan mukaan tähän tekstiin, mutta kuten sanoin, kaikki kollegat eivät ole tästä samaa mieltä. No sitten hiukan kiistanalainen kysymys liittyy siihen, että kun on alle 700 taajuudet, niin siellä on, tämä downlink on mahdollista. Jotkut voivat halua ehkä sitä eroon. Ja sitten tämä uplink-kysymys liittyy myöskin tähän. No downlink voidaan tähän jättää, mutta tämä on kyllä kiistanalainen kysymys sekä teknisesti että poliittisesti. Eli en ole vielä määritellyt kantaani tähän ja meidän täytyy todellakin katsoa tätä asiaa vielä uudelleen varjoesittelyiden kanssa. Niin olen ihan lopussa jo, puheenjohtaja. No sitten kun katsotaan tiettyjä jäsenvaltioita, jotka toimittavat näitä maakohtaisia suunnitelmia komissiolle, ja meidän täytyy toimia tässä 2017, eli ensi vuonna. Silloin pitää tämä suunnitelma olla valmis, ja sitten siitä katsotaan, mitkä ovat eri vaiheet kussakin jäsenvaltioissa – ja tässä on näitä interferenssejä valtioiden välillä, koska jossain maassa ehkä edetään nopeammin, toisessa vähän hitaammin. Ja jos ne ovat rajamaita, jos ajatellaan vaikka Ranskaa, Korsikaa, Italiaa, niin sitten on vaikea tietää, miten nämä interferenssit voitaisiin välttää. Ja samalla pitäisi kuitenkin noudattaa jokaisen valtion etenemissuunnitelmaa. Sitten nämä korvaukset, joista komissiossa on jo puhuttu me voisimme puhua niistä korvauksista per käyttäjä, jos ei joudutu vaikka ostamaan uudenlaisia laitteita. Ja sitten joku on puhunut operaattorikohtaisesta korvauksesta, no se on vielä auki. Itse kannatan näitä käyttäjille annettavia korvauksia. Ja sitten kun katsotaan, miten taajuuksia on käytetty, niin komissio on ehdottanut, että tarkastellaan sitä 2025. Itse ehdotan vuotta 2023 ennen kuin on tämä kansainvälinen konferenssi. Silloin voisimme kertoa siellä omista koko kokemuksistamme, emmekä vain kuulla muita. Eli tässä nämä viisi kuusi kohtaa, joihin on tullut näitä tarkistuksia. Ja olen myöskin katsonut, mikä on minun kantani, mutta tietysti jatkamme tätä työtä sitten varjoesittelyn kanssa ja katsomme sitten, miten jatkamme työtä tästä. 11 minutes. Kiitos oikein paljon. 11 minuuttia. Se oli kyllä ennätys. Onnittelut. No esittelijän kertoi kaiken mahdollisen, mitä saattoi olla sanottavana tästä aiheesta. Edustaja Del Castellovera. Hekmarkin tilalla. EPP-ryhmän nimissä. Missä Hekmarkin nimissä, joka siis esittelemme, kuten tiedätte. Hän sanoi, että haluaisin hyödyntää tätä tilaisuutta kiittääkseni esittelijät tehdystä työstä tässä asiassa tähän mennessä. Odottelen yhteistyötä Toijan ja muiden varjostelijoiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi Euroopan laajuisen täytäntöönpanon niin nopeasti kuin mahdollista ja parantaa tätä ehdotusta tälle parlamentille, jotta voimme luoda perustan sille, että Eurooppa on etunenässä ei pelkästään mobiilipalveluissa, vaan myös digitaalisessa taloudessa. Prioriteetit ensinnäkin tämä ehdotus täytyy asettaa oikean asiayhteyteen. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että vapautetaan taajuuksia, vaan siitä, että varmistetaan, että Euroopan unionilla on mahdollisuus olla etukärjessä äh, tässä kehityksessä, äh, houkutella investointeja ja niin, että tätä taajuutta voidaan käyttää se matalimmalla osalla, kuten esimerkiksi tällä alemmalla megahertsiosuudella. Ja näin Euroopassa tehdään kaikkein dynaamisin markkina-alue. Ja näin tämän ehdotuksessa, tätä ehdotusta täytyy pohtia nopean teknologisen kehityksen valossa. Siitä syystä nopea ja laajapohjainen täytäntöönpano pitäisi olla etusijalla, kun neuvottelussa edetään. Se, että eu ja taloudessa saavutetaan mahdollisimman harmonisoitu ja koordinoitu lähestymistapa. Näin voidaan helpottaa tulevaa kehitystä. Kun katsotaan aikarajoja, vuosi 2020 pitäisi jättää sellaisekseen. Jäsenvaltioiden tulisi kuitenkin mahdollistaa nyt jo kaistan käyttäminen kahden vuoden ajan tiukasti määriteltyjen sääntöjen puitteissa ilman, että häiritään tuon kaistaosuuden käyttöä langattomassa viestinnässä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että kaikki viivästykset perustellaan ja että tästä ei tule väline jäsenvaltioille toimia väärin. Kun puhutaan taajuusoikeuksien siirtämisestä, komission määräaika on laitettu 31.6.2022, jotta voidaan varmistaa kilpailukyky ja eurooppalainen johtajuus. Tarvitaan tiukkaa lähestymistapaa. Siitä syystä olemme ehdottaneet että määrä aikaa oikeuksien siirtämiselle asetetaan vuoteen 2021. Kun puhutaan mobiilista virtuaaliverkosto-operaattoreista, 700 MHz kaistan alkointi mm, helpottaa kilpailua, ei pelkästään sellaisena, vaan siitä syystä, että siinä otetaan huomioon sellaiset vaatimukset, jotka mahdollistavat sen, että voidaan jakaa verkkoja ja virtuaalioperaattoreita. Näillä voi olla tärkeä rooli, kun pyritään varmistamaan eurooppalainen johtajuus. Kun puhutaan lisensseistä, niiden elinkaaren pitäisi olla noin 13 vuotta, jotta voidaan rohkaista investointeihin ja tarjota oikeat työkalut. Juuri päättelen, kuten totesin, tuloista, lisenssituloista, lisenssikaupasta. Ei, anteeksi. Toisin sanoen, tarvitsemme juridista varmuutta lisenssin haltijoille – Tämä mahdollistaa myös sen, että voidaan kehittää uutta teknologiaa. Meidän täytyy muistaa se, että tämä oli digitaalisen äh, yhtenäismarkkinoiden yksi vaatimus, mutta jäi pois, koska trilogeissa se ei mennyt heti eteenpäin. Kun katsotaan tätä suunnitelmaa, on tärkeää, että jäsenvaltioille annetaan riittävästi aikaa, että nämä voivat mukautua ja tehdä julkiseksi kansalliset suunnitelmansa. kahdeksantoista on päivämäärä, johon mennessä näihin vaatimuksiin tulisi vastata. Lisäksi on tärkeää, että, että jos jäsenvaltio päättää viivästyttää tilannetta vuonna 2020 toiselle puolelle, suunnitelman tulisi tarjota perustelut tähän ja komissio päättää siitä, voidaanko se hyväksyä ottaen huomioon radiotaajuus, poliittisen ryhmän näkemys. Very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Petersen roolin tilalla ja toista kertaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin painottaa kolmea tärkeää seikkaa Alden nimissä tähän ehdotukseen liittyen. Ensinnäkin tarvitsemme kunnianhimoisemman ehdotuksen. Taajuuskysymykset ovat olleet esillä jo vuosikausia. Sopimukseen päästiin kansainvälisellä tasolla, että vapautettaisiin enemmän taajuuksia laajakaista käyttöön. Neuvosto ei tsm yhteydessä puuttunut tähän, vaikka parlamentti sitä vaatimalla vaati. Nyt on siis jäsenvaltioiden aika toimia. On huolehdittava siitä, että EU ei jää jälkeen, kun ajatellaan tulevaisuuden haasteita, 5G, e, terveys, e, liikkuvuus ja parempi, nopeampi tapa huolehtia EUn kulttuurilähetyksistä. Tämä on tärkeää EUn kansalaisille. Toiseksi taajuusalueen käyttö on harmonisoitava, koska taajuudet eivät tunne rajoja. Digitaaliset markkinat eivät ole vielä todellisuutta. Johdonmukaisuus ja tekninen harmonisointi on tärkeää, jotta voidaan toimia yhdessä tällä taajuusalueella. Nyt on tuettava innovaatioita. Ja sitten aikataulu. Se linkittyy kovasti kahteen ensimmäiseen aiheeseen. Liikaa aikaa on hukattu jo. Jäsenvaltioille on annettu riittävästi riittävästi aikaa 700 MHz taajuusalueen vapauttamiseen, haasteisiin vastaamiseen. 2020 on sopiva määräaika. Tämä on alderyhmälle tärkeä. Jos joustavuudesta puhutaan, sen pitäisi olla ihan täsmällisissä oikeutetuissa erityistapauksissa. Mielellämme teemme esittelijän kanssa yhteistyötä ja varjoesittelijöille myös kiitos. Kiitos edustaja Porelli, EFDD. Sì, grazie Presidente. Allora, come... Kiitoksia puheenjohtaja. fmdd ryhmä on valmis tekemään yhteistyötä varjoesittelyiden kokouksessa kuun lopulla, jotta voimme saada aikaan kompromisseja, jotka takaavat sen, että näitä taajuusalueita hyödynnetään. No, on tiettyjä asioita, esimerkiksi yhteydet kaikille. Näistä asioista varmaan päästään sopimukseen ja olemme tehneet tarkistuksia, jotta voidaan kattaa koko alue, sekä vuoristoalueet että myöskin saarialueet ja maaseutualueet. Ja olemme tehneet tarkistuksia myöskin liittyen koordinointiin jäsenvaltioiden välillä, eli 2018 voidaan julkistaa väliraportti ja myöskin mobiilikysymyksissä taajuusaluekysymykset täytyy ottaa nopeasti huomioon. Ja kun näitä 700 MHz rajaa, niin väliarvioinnissa pitää hyvin konkreettisesti puuttua viipeisiin ja edistää yhteistyötä. Ei ole helppoa käynnistää tällaista prosessia. joissa jäsenvaltioissa on hyvin paljon ongelmia esimerkiksi omassani television osalta. Ja meidän täytyy olla valmiina ja tasapainoisia ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki kansalaiset ja sidosryhmät. Meidän pitää suunnitella nyt näitä taloudellisia ja teknisiä muutoksia, ja joissain jäsenvaltioissa voitaisiin vapauttaa näitä taajuuksia palveluihin, jotka ovat tärkeitä infrastruktuurien kannalta. Ja meidän täytyy taata myöskin läpinäkyvyys meidän täytyy edistää kilpailua. Ja tarkistuksessamme puhutaan juuri tästä avoimuudesta, josta on puhuttu kohdassa viisi. Ja siinä on puhuttu myöskin kohtia 2 ja 3 velvoitteista. Menettelyissä tavoitteena pitää olla se, että meillä on hyvät yhteydet, mahdollisimman laajat kaikille kansalaisille ja niiden täytyy olla ehdottomasti julkisia palveluita. Kiitos. Uh, thank you, colleague. Kiitos, kollega. NF edustaa Kappel. Kiitos, puheenjohtaja. 470-790 MHz taajuusalueen käyttö on tärkeä teollisuuspoliittinen kysymys. Tässä on ajateltava Euroopan kilpailukykyä ja periaatteessa digitalisoitumista. Tässä yhteydessä pari seikkaa kannattaa ottaa esiin erityisen tärkeänä. Harmonisoitu lähestymistapa ensinnäkin ja mahdollisimman nopea edistyminen, jotta kansainvälisesti voidaan toimia erityisesti, että onnistutaan tehokkaan 5G-verkon luomisessa. Meidän on oltava edelläkävijöitä, niin kuin 3Gn osalta olimme, pitäisi olla myös 5Gn osalta, kun puhutaan täytäntöönpanon nopeudesta. Voin viitata ensimmäisen kohtaan, jonka esittelijä otti esiin. Sitovat päivämäärät vapauttamiselle 2020 olkoon todella määräaika 21-22 aivan erityisissä poikkeustapauksissa ja silloin on todella perusteltava, miksi tarvitaan täytäntöönpanoon pari lisävuotta. Mitä tietoihin tulee uudelleen tarkastelun osalta, sanoisin vielä määräajoista, että 2023 olisi konferenssi ajatellen ihan tärkeä. Sitten tiekartta 2017 toimen mahdollisuus. Nyt puhuttiin 2018 vuodesta. Tietenkin vähän aikaa on annettava, jotta voidaan tehdä hyviä ehdotuksia, sitovia ehdotuksia. Olin kuitenkin sitä mieltä, että aiheesta on keskusteltu nyt jo niin pitkän, että kansallisvaltioidenkin tasolla voitaisiin nyt hiukan lisätä kaasua, jotta saadaan nopeasti tiekartta toteutumaan, eikä ainoastaan 30. heinäkuuta 2018 mennessä. Lisäksi oikeusvarmuus investoijien osalta, sijoittajien osalta on tärkeä 30 vuotta rajana. Varmasti ihan välttämätön. Näin tämä voi johtaa uusiin investointeihin Euroopassa. Tärkeää on se, että tässäkin Euroopan parlamentissa toimitaan tehokkaasti, että tämä asia saadaan täytäntöönpantoa mahdollisimman pian ja harmonisoidaan näiden tajusalueiden ulottamista käyttöön mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos teille puheenvuorostanne. Pilar Castillo Vera puhui tilalla Bonin sijaan hyvin monimutkainen asetelma. Nyt teillä on mahdollisuus puhua ihan omissa nimissä. ne olkaa hyvä. Much problem. Uh, we, we have a very close, uh, Niin, meillä on kyllä läheiset suhteet muutenkin ja samanlainen lähestymistapa. Eilen Intessä tehtiin päätös järjestää ministerikokous, jotka vastaavat digitaalisesta kehityksestä kussakin jäsenvaltiossa. Tavoitteena on luoda suunnitelmia, yhteistyösuunnitelmia ja ylipäänsä edetä nopeammin tärkeässä kysymyksessä, joita on käsitelty tässäkin G20-kokouksessa. Eli tavoitteena on elvyttää taloutta. Ja nyt on selvää, että tämän taajuuden kehittäminen, mitä tulee tähän nopeuteen ja kattavuuteen, ja täytyy katsoa myöskin näitä viiden sukupolven verkostoja, viiden sukupolven verko, verkostoja, niin se on hyvin kiireellistä. Ja esittelijälle sanoisin, että käytännössä olen hyvin samaa mieltä, joka näkyy myöskin tarkistuksistani. Eli en nyt toista niitä asioita, mutta haluaisin vain korostaa kahta asiaa. Ensinnä, ensimmäinen tuli jo esille, eli täytyy näitä lisenssejä pidentää 30 vuoteen. Tämähän on ihan eri tilanne silloin investoinneille. Voidaan saada enemmän investointeja tätä kautta, ja se on äärimmäisen tärkeää. Mutta sitten korostaisin vielä sitä, että 2020-2022, jotta saataisiin tämä pidennys aikaan, kun siirrytään näihin uusiin taajuusalueisiin. Ja meidän täytyy nyt tehdä selväksi sen, että jäsenvaltioiden täytyy taata se, että jos saadaan tällainen pidennys jossain jäsenvaltiossa, niin silloin naapurivaltiot voivat soveltaa tätä päätöstä vuonna 2022, koska muussa tapauksessa, kun katsotaan näitä perusteluita, niin voitaisiin joutua tällaiseen lumipallotilanteeseen, eikä kukaan sitten enää pystyisi pitämään kiinni tästä vuodesta 2020. Eli tämäkin täytyy se pitää mielessä. Eli jos yksi jäsenvaltio pyytää tätä pidennystä ja perustelee sen ja se menee läpi, eikä se estä sitten naapurivaltioita pitämästä kiinni tästä alkuperäisestä aikataulusta 2020. Eli en nyt puhu pidempään, meidän täytyy edetä nopeammin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kallas, digitaalisten sisämarkkinoiden esittelijä. Um, well, um, um... Niin, kiitoksia. Ja minä jatkan siitä, mihin kollega päätti. Eli jos kysymys tässä asiassa on se, että meillä pitäisi olla koordinoitu lähestymistapa 700 MHz kaistalla – ja sitten esittelijäneuvostokin ovat nyt jo sopineet joidenkin jäsenvaltioiden viivästyksistä, niin eihän meillä silloin mitenkään koordinoitua lähestymistapa ole. Se on ongelma mielestäni. Mutta jos se nyt on nyt niin tässä lähestymistapa, niin meidän tulee tarjota poikkeuksia joillekin jäsenvaltioille, jotka eivät kykene tätä sopimusta seuraamaan, niin ehkäpä voisimme sitten ehdottaa tiukempaa määräaikaa niille, jotka voivat pysyä mukana oikea-aikaisesti ja aloittaa jopa aikaisemmin, jos nämä voivat vastata tähän 2020 tai 2018-2019 määräaikaan. Täällä mainittiin jo se, että jos pidennyksiä tarjotaan joillekin jäsenvaltioille, niin täytyy tehdä aivan selväksi se, mitkä näille poikkeuksille ovat ne taustalla olevat säännöt. Eli tällaiset viivästykset tulisi määritellä selkeästi. Täytyy erityisesti luetteloida tässä asetuksessa nuo asiat. Rajoilittava koordinointi, interferenssi tai siirtyminen kehittyneisiin lähetystandardeihin on, ovat yksi näistä. Komission tulisi myös olla ennalta toimiva, kun se pyrkii helpottamaan tätä koordinoitua lähestymistä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Enkä. Kipta was supposed to be. Jostain syystä minä jäin välistä, kun minun piti olla myös meidän varjoisi esittelijämme Basirin tilalla täällä. Hän valitettavasti ei voi olla tänään paikalla, pahoittelee, ettei hän päässyt tänne. Joten haluaisin sanoa, että ECR-ryhmä on hyvin selkeästi sanonut, että komission ehdotukseen liittyy kaksi tärkeää seikkaa. Hyvä, että mietintöluonnoksessa ja tarkistuksissa tuntuisi olevan laajalti sopu usean poliittisen ryhmän kesken. Ensinnäkin Aikaisemmin olemme sanoneet, että varaumamme tähän alueeseen alle 700 MHz ei ota huomioon tuoreita innovaatioita. Se on myös ristiriidassa paremman sääntelyn ajatusten kanssa. Tämä on toimi, joka olisi turhan rajoittava. Siitä ei olisi apua ollenkaan. Ei tämä sitä tarkoita, että erityisemmin tällaisia downlink-palveluita vahvistamme, mutta tähän lainsäädäntöön tarvitaan joustoa. Toiseksi, laaja tuki on kahden vuoden poikkeukselle. Tunnustamme toki kunnianhimon merkityksen. On totta, että viivästyksiä on tapahtunut liikaa 800 MHz vapauttamisen yhteydessä. On samalla kunnioitettava sitä, että jäsenvaltioille menee aikaa taajuusalueen vapauttamiseen. On otettava huomioon ne käyttäjät, jotka jo käyttävät näitä taajuuksia. Ja jos jäsenvaltiossa on ongelmia, niin joustoa pitäisi rakentaa lainsäädäntöön jo, jotta nämä taat voisivat joustosta hyötyä. Kaiken kaikkiaan on hyvä, että näyttäisi syntyvän konsensus keskeisimpien kysymysten osalta. Mielellämme teemme yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa ja pyrimme kompromisseihin. Kiitos paljon teille, hyvä kollega. Edustaja Kumpula-Natri. Was... Kiitoksia. Ihan lyhyesti sanoisin vain, että hyvä, että saamme tämän lausunnon ennen ITU-tapausta. Se nyt on kaikkein tärkeintä. Jos olisimme aikaisemmassa vaiheessa, niin emme voisi edetä yhtä nopeasti kuin muut mantereet, niin on tärkeää, että voimme tarkistaa tämän, emmekä tee tästä sitä sitovaa, eli tuen esittelijä sen suhteen, että tämä on hyvä aikataulu. Perjantaina omassa maassani, oli kyllä Brysselissä jo silloin, mutta siellä poliitikot yritykset ja yleisradio miettivät, miten yhdessä voidaan yhdistää eri toimijoita ja hyödyntää näitä taajuusalueita tehokkaasti. Ja tavoitteena on se, että näitä lähetyksiä voisi katsoa myöskin mobiililaitteilta. Eli sisältö on tärkeää. Ihmiset tykkäävät katsoa televisiota, mutta ei välttämättä TV-laitteen kautta vaan nämä audiovisuaaliset palvelut ja lähetykset pitäisi tuoda nyt digitaaliselle aikakaudelle, eli voi käyttää mobiililaitteita ja uusia teknisiä ratkaisuja on olemassa, niitä kokeiltiin viime perjantaina ja tämä on hyvä uutinen. Eli että meillä ei ole liian vähän taajuuksia, vaan että me pystymme innovatiivisesti yhdistämään ja hyödyntämään niitä tehokkaammin. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Andreas Gais, yksikön johtaja Connect-pääosastolta Euroopan komissiosta. Teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and good evening, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Kiitos hyvä puheenjohtaja, hyvää iltaa hyvät naiset herrat. Näin alkuun haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää ensinnäkin tästä hyvästä luonnoksesta, mietintöluonnoksesta ja ehdotuksesta, jotka hän mainitsi aiemmin. Minusta tässä on paljon tasapainoisia hyviä ehdotuksia. Ja haluaisin mainita erityisesti kaksi niistä. Yksi niistä liittyy 700 MHz kaistan saatavuuteen vuoteen 2020 mennessä ja toinen, joka koskee sen alla olevaa kaistaa. 5 on puhuttu paljon viime aikoina standardisointien kentistä, kaupallinen käyttö Kiinassa 2020, olympialaiset Japanissa ja niin edelleen. Minusta on tärkeää, että tuo kaista vapautetaan vuoteen 2020 mennessä, jos vain mahdollista. Ja lisäksi komission ehdotus siitä, että meillä olisi 5G-toimintasuunnitelma. Tuo toimintasuunnitelma julkaistaan ensi viikolla. Ja pyydän teitä kaikkia tarkastelemaan sitä. Jos Eurooppa haluaa olla näissä asioissa johdossa, sen täytyy antaa selkeä viesti siitä, että tämä tapahtuu vuonna 2020. On tärkeää, että pyrimme välttämään viivästykset. Ja meidän näkemyksemme mukaisesti meillä on erittäin vähän erilaisia syitä, jotka oikeuttavat viivästyksiin. Esimerkiksi se, että ei saavuteta rajoja ylittävää sopimusta kolmansien maiden kanssa EUn ulkopuolella. Olen kuullut, että joissain tapauksissa Saatan tarvita sitä, että katsotaan näitä tiukkoja säännöksiä tai vaatimuksia. Suunnitelman täytyy tarjota selkeät perustelut kaikin puolin. Ja mainittiin myös se, että vältetään se, että poikkeukset suhteessa määräaikaan vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin. Jos siis viivästyksiä tulee, ne tulisi selkeästi ottaa tässä yhteydessä esille. Myös ne maat, joilla on vaikeuksia, kuten vaikkapa Italia, joka mainittiin täällä. Meidän täytyy katsoa näitä vaikeuksia ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla ongelmia on, löytääksemme ratkaisuja. Meidän käsittääksemme on olemassa myös mahdollisuuksia esimerkiksi Italian tapauksessa, jossa on mahdollista parantaa olemassa olevien toja mainitsemien multiplexien olemassaoloa. Lisäksi tässä viitataan jo laitteiston jota kuluttajat ovat ostaneet vuoteen 2020 mennessä niin, että ei tästä aiheutu valtavia kustannuksia sen jälkeen. Nämä on niitä asioita, joita haluaisimme katsoa. Alle 700 MHz kaista ja sitten tämä downlink pelkästään kaista. Sen suhteen rohkaisemme esittelijää viemään eteenpäin jo tehtyä ehdotusta, joka koskee tätä downlink onlya. Meidän mielestämme on hyvä tasapaino löydetty tässä, tässä osassa kaistaa. Se tarjoaa nimittäin joustavuutta ja suunnan. On tärkeää, että tämä suunta nyt ilmaistaan. Näin voidaan vaikuttaa kansainväliseen standardisointiin samalla varmistaen se, että elinkeinoelämä ymmärtää, mihin ollaan menossa ja niin, että Eurooppa on johtajana 5G-kysymyksissä. Eli mainitsin vain sen, että Suomessa äh, esitettiin tästä äh, tulevaisuuden visiota ja se nimenomaan osoitti, millä tavalla tämä oli mahdollisuus toimia. Kiitos paljon komission puheenvuorosta. Nyt palataan esittelijään. Patricia Toija. Nyt on yli puoli tuntia aikaa. Mahtavaa. Io volevo rinunciare. Kiitoksia. Niin, puhuin alussa liian pitkään ja pyydän sitä anteeksi, mutta lopuksi vielä sanoisin yhden asian kollegoille. Kuuntelin kaikkea ja pohdiskelen kaikkea tätä, kun parjoisin kanssa mietimme sitä kompromissitarkistuksia, mutta yksi asia. Meidän täytyy tehdä tasapainoista lainsäädäntöä. Täytyy muistaa, mikä on tavoite. Eli tavoite on se, että saadaan mahdollisimman paljon taajuuksia käyttöön, pitää taata enemmän kilpailua Euroopassa, mutta meidän täytyy toimia myöskin niin, ettei tule reaktioita Eurooppaa vastaan, kun Eurooppa tekee asioita, jotka vaikuttavat olevan haitallisia kansalaisille. Esimerkiksi komission edustaja totesi, että täytyy muistaa, että kun halutaan edistää kasvua ja innovaatioita, niin se saattaa olla haitallista perinteisten televisioiden kannalta, mutta täytyy olla varovaisia, eikä meidän pidä antaa uutta lommoa Euroopan imagolle. Meidän pitää ajaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten puolta ja asia. Meidän täytyy katsoa, millaisia vaikutuksia päätöksillämme on. Ja jos todellisuudessa todetaan, että tarvitaan hiukan enemmän aikaa, niin silloin täytyy antaa aikaa jäsenvaltioille. Ei se ole mikään tekosyy. Eli tämä aikatauluongelma. Kuten monet sanoivat, ei tämä ole mikään pidennys tai poikkeus, vaan kyseessä, kuten ECRn kollega sanoi, kyse on joustavuudesta, joka ei vahingoita muita. Harmonisointi ei tarkoita sitä, että kaikki aloittavat työt samana päivänä. Jotkut maat ovat jo eden pidemmällä kuin toiset. Eli jos sanotaan tähän päivämäärään mennessä, niin ei se tarkoita sitä, että pitää odottaa viimeiseen päivään asti, vaan siinä on tämä loppupäivämäärä, johon mennessä pitää toimia. Jotkut jäsenvaltiot ehkä haluavat edetä hiukan nopeammin, mutta jos joku haluaa käyttää koko tämän ajan hyväksi, ei se tarkoita, että vahingoittaisi muita jäsenvaltioita. Eli pitää ottaa kaikki asiat huomioon. Ja kun puhutaan tästä vuodesta 2022, niin ei se ole mikään poikkeus minun mielestäni, vaan mielestäni tässä on joustavuutta ja meidän täytyy sitten katsoa, miten tätä suunnitelmaa on noudatettu. Eli siinähän on tämä maan koko reitti jo suunniteltu valmiiksi. Eli ei tämä ole mikään poikkeus tosiaan, joka olisi haitaksi toiselle maalle. Eli haluan, että etenemme asioissa nopeasti, mutta meidän täytyy aina ottaa huomioon paikalliset todellisuudet. Eli me voimme sitten kollegoiden kanssa tarkastella tätä lähestymistapaa, josta on hiukan erilaisia kantoja, kun sitten laadimme kompromisseja. Uh, Kiitos oikein paljon 13. lokakuuta palataan tuohon kohtaan kahdeksan. Onko muita asioita, kollegat? Ei. Ei muita asioita enää. Kymmenes kohtaan seuraava kokous 26. syyskuuta 2016 kello kolmesta kello puoli seitsemään iltapäivällä. 15-18.30. Kiitos, tämä oli oikein hyvä alku. Kiitos